Good morning, good morning. Hyvää huomenta. Istutukaa paikoillenne. Olkaa hyvä. Minä avaan talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Täällä minä olen. Halo. No niin, avaan siis talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Toivotan te kaikki tervetulleeksi. Teille on jaettu esityslista, muutosesityksiä ei ole tehty, joten esityslista on hyväksytty. Te nähdette näette kohdassa kaksi Contnewsissa, mitä kieliä on. Tämä ähm, menee myös äh, internetin. Lisäksi tarvitsette äänestyskortteja. Ja sitten kohdassa kolme. Tässä on pöytäkirja 5.9. Ja jos kukaan ei tämän kokouksen loppuun mennessä ole tehnyt mitään huomioita, niin sitten tämä pöytäkirja on hyväksytty, joten nyt siirrymme heti sitten esityslistan kohtaan neljä. Tämä on kollega Verhofstadin mietintö, johon me annamme lausunnon. Lausunnonlaatija on Petri Sarvamaa, hän saa puheenvuoron. No thank you. Ei, kiitos. Okei. <laughs> Okay. <laughs> second thoughts. Well, yes, thank you, Chair. Uh, well, two things I would like to say. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia meille. Se on siksi tärkeä, että me olemme lähestymässä ratkaisevaa hetkeä, jolloin täytyy kriittisesti tarkastella tämän valiokunnan roolia. Ja tarpeet kunnolliselle vastuvapaudelle ja siitä huolestimiselle on, että siinä on tehtävä huomiota ja sitten meidän roolimme siinä, miten nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Ne ovat keskeisiä kysymyksiä, joita haluaisin korostaa eh, tässä lausunnossa, joten tähän minä päättäisin puheenvuoroni. Ja, vielen dank. Kiitos. Siirrymme äänestämään. 31 tarkistusta on tehty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi raukeaa sitten seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan, siitä ei äänestetä. Se on meidän toimivaltuuksien ja aiheen ulkopuolella. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan No nyt tämä pitäisi tarkistaa. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. No, 17.2. Anteeksi, pahoittelen. Monika. I don't have my voting card, so... Uh, Minulla ei ole äänestyskorttia mukana, joten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 vastaan tyhjää hyväksytty, 20 raukeaa, koska 19 hyväksyttiin, samoin 21, sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. No tämä täytyy tarkistaa. Tätä en nyt nähnyt ollenkaan. Tarkistus päättyi. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, koko lausunto, äänestys alkaa, kuten aina nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys päättyy, hyväksytty, 23.21 tyhjä ääni onnittelut esittelijälle tai lausunnon laatijalle valtavat suosionosoitukset. No niin, äänestykset ovat päättyneet ja kaikki, jotka eivät halua jäädä enää tänne luoksemme, voisivat sitten hiljaisesti poistua salista. Wir machen weiter in unserer... Niin, jatkamme hetkisestä mukaisesti. Ja olen hiukan asentunut, koska tämä pitäisi olla yhteinen kokous budjettivaliokunnan muiden valtakunnan puheenjohtajan kanssa. Kollega Arty tulee varmasti käymään kohta, mutta hän haluaisi keskeyttää kokoustamme, koska meillä on aika tiukka esityslista ja meidän pitää saada asiat hoidettua tänään. Joten huomaan, että yksikään esittelijä ei ole paikalla. Tässä tulee todella mukava päivä, näen taas. Kein Berichterstatter da und... Äh, Esittelijöitä ei ole paikalla. Voisiko joku tavoitella kollega Marineskoa ja kollega Hoffmania? Ähm, entschuldigen Sie, ich möchte sehr herzlich Frau Lamarck begrüßen, als verantwortliche Mitglied des Rechnungshofs. Ja, paikalla on että sosiaalistumen jäsen, mutta olisi tietysti asian kannalta olennaista, että myöskin esittäjät olivat paikalla. On sellainen teesi, että mitä enemmän ihmisiä käsittelee samaa asiaa, sitä vähemmän tapahtuu. No niin. Uskoakseni kollega Alice on paikalla, joten voimme ottaa kohdan kuusi ensin. Kollega Ali, pystyttekö te puhumaan? Olkaa hyvä. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämän lausunnon valmisteleminen kansainvälisen kaupan valiokunnalle toi esiin monia asioita. Ensinnäkin tullipalvelut ovat tärkeässä roolissa. Ne pyrkivät suojelemaan taloutta ja niiden vaikutus talouteen, kasvun, työllisyyden, investointien, markkinoiden integriteetin ja tullitulojen myötä on merkittävä. Kolmannekseen salakuljetus liittyy laittomaan talouteen, laittomiin bisneskanaviin. Ja me haluaisimme ehdottaa nyt monia aloitteita, joissa tärkeimmät ovat seuraavat. Tullipalveluiden laatu erityisesti laivauksessa ja kuljetuksessa – on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa se, että meillä on jäsenmaissa riittävää teknologiaa, jonka avulla voimme seurata rajoja, tehdä riskianalyysejä ja löytää parhaat strategiat. Tämän lisäksi jäsenmaiden pitäisi keskittyä tullivalvonnassa ja rajojen valvonnassa – korkean riskitason lähetyksiin ja käyttää yhteisiä valintakriteerejä niiden tunnistamiseksi. Euroopan unionin taloudellisten intressien palvelemiseksi on tärkeää arvioida tehokkaasti vapaakauppasopimusten toteutuminen unionin talousarvion kannalta ja arvioida menetetyt tullitulot. Riski, analyysi, keskittyy myöskin erityiskohtelun saaviin maihin. Meidän on tarpeen pyrkiä suojelemaan unionin taloudellisia etuja sekä unionin sisällä että kolmansissa maissa aiheutuvat kulut tulleista liittyvät Euroopan unionin äm, tuontiin ja meidän tämän lisäksi myöskin välttää sitä, että meillä olisi liiallista riskiä, joka koituisi kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. Paljon kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos. Tämä on siis lausunto kansainvälisen kaupavaliokunnalle. Kysymys on niin tärkeästä asiasta, nyt tämän tulli kysymyksistä. Tähän meillä on puheenvuoropyyntöjä. Herra Sarvamaa, anteeksi. Thank you, Chair. Just, uh... Kiitos puheenjohtaja. Olen EPPn varjoesittelijä tässä kysymyksessä. Mielestäni tämä on hyvä lausuntoluonnos, vaikka meillä ei ole varsinaista mietintötekstiä Intasta vielä, joten on hieman, hieman vaikea pohtia asiaa, jota me emme vielä ole nähneet mitä tullihallintoon tulee ja sen nykyaikaistamiseen ovat tärkeitä. Ja tässä täytyisi todellakin vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä ja tehokkuutta tulisi lisästä. Me emme halua järjestelmiä, jotka ovat kalliita ja jotka eivät tuota lisäarvoa. No, sitten arvonlisäveropetokset ja niiden välttäminen, se voitaisiin mielestäni eksplisiittisesti ähm, mainita tekstissä. Ähm, yhteistyötä voitaisiin lisätä tässä yhteydessä. Tämä voisi olla yksi esimerkki, jota voitaisiin pohtia. Sitten on tekninen kohta liittyen kappaleeseen viisi Tämä liittyy näihin korkean riskin tapauksiin, jotka valitaan ähm, tiettyjen kriteerien pohjalta. No, tämä kuulostaa nyt tällaiselta sattumanvaraiselta, tai se ei kuulosta sattumanvaraiselta, jos tämä muotoilee näin, mutta tämä on siis vain tekninen kysymys. Eli se on lauseen muodostamisesta tässä nyt on kysymys. Sitten kappale 14. APRn tehokkaas käyttö, se ei hyödytä ainoastaan EU sisämarkkinoita, vaan myös kansalaisia. Ja tämä on otettu esille myös kappaleessa 15, mutta se voisi myös mainita kappaleessa 14. Mutta siis kaiken kaikkiaan kiitokset lausunnonlaatijalle. Jatketaan tästä. Ja Euroopan komission puolesta herra Casagrande. Onko hän jo paikalla? En tiedä. Muuten herra Kraft. Mm, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ei, koska te joudutte muuttamaan esityslistan käsittelyjärjestystä. Kollega käsittelee tuliasioita ja vielä ole paikalla. Jos teillä on kysymyksiä, voimme vastata kirjallisesti. Kysymyksiä ei ole. Asiahan on meidän kannatammekin jo selvä. Jos meillä on jotakin, mitä pitää selvittää, voimme sitten käsitellä sitä myöhemmin, mutta olen pahoillani, että syntyy tällainen tilanne, mutta tämä ei ole muuten mahdollista. Ja näin esittelijäitä ei vieläkään ole paikalla ovatko avustajat pyrkineet ponnistelemaan esittelyjen saamiseksi paikalle maahanmuuttokysymyksistä. No sitten teemme niin, että käsittelemme asiaa ilman esittelijöitä. Toivotan tervetulleeksi tänne myöskin budjettivaliokunnan edustajat. On tärkeää, että budjettivaliokunta on kiinnostunut tästä asiasta, koska maahanmuutto, muuttoliikekysymys on asia, jota olemme yhdessä käsitelleet. Budjettivaliokunta kävi Jordanissa ja Libanonissa keväällä ja budjetin valvontavaliokunta kävi lokakuussa ja syyskuussa. Ja uskoakseni kysymys on hyvin tärkeistä vaikutelmista, joita me olemme sieltä saaneet. Kohdasta neljä. Haluaisin tervetulleeksi myöskin eh, herra Lamarkin, joka on asiasta vastaava tilintostumistoimen jäsen. Merci, Madame la Présidente. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä äh, valiokuntanne kutsusta ja haluaisin kiittää esittelijöistä, jotka ovat äh, laatineet erittäin täsmällisen, erittäin kattavan mietinnön, joka äh, tukee tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksiä. On, olen myöskin erittäin onnellinen siitä, että talousarviovaliokunnan puheenjohtaja on paikalla. Tämä on erittäin sopivaa itse asiassa. Ähm, sekä äh, talousarvioita, että maahanmuuttokysymykset ovat ajankohtaiset. Minä lähet tämän tilintarkastustuomioistuimen tämän vuoden alussa julkaiseman kertomuksen lyhyesti. Me olemme arvioineet Euroopan unionin äh, kuluja ähm, ulkoisen maahanmuuton äh, alalla etelä, välimeren ja eteisen välimeren alueella vuoteen 2014 asti. Tämä on Euroopan unionin maantieteellinen prioriteettialue. Meillä oli kolme päämäärää. Ensinnäkin halusimme varmistaa sen, että nämä kulut äm, olivat johdonmukaiset ja selvät. Halusimme varmistaa, että tavoitteet saavutettiin. Ja kolmanneksi me halusimme tarkastella Euroopan unionin ja jäsenmaiden välistä koordinaatiota ja kolmansien maisen kanssa käytyä koordinaatiota. Halusimme arvioida, onko politiikan tavoite selkeä ja johdonmukainen. Meillä on neljässä osassa ristiriitaisia johtopäätöksiä. Me havaitsimme, että maahanmuuttopolitiikka, Euroopan unionin ulkoinen politiikka on toteutettu hyvin moninaisten ohjelmien ja välineiden avulla. Ja suurin osa niistä olivat hyvin yleisluontoisia ähm, ja temaattisia maahanmuuttoon liittyviä äh, välineitä jotka olivat tämän auditoinnin kohteena. Kaikki nämä välineet kohdistuvat ähm, naapurustumahdollisuutta politiikkaan, ihmisoikeuksiin ja usein maahanmuuttoosuus ei ollut kovin eksplisiittinen näissä välineissä. Me emme löytäneet johdonmukaista strategiaa, eikä tämä tehnyt mahdolliseksi arvoistaa jokaista maahanmuuttopolitiikan osiota täysin. Tämän lisäksi me tarkastelimme sitä, olivatko saatavilla olevat varat Euroopan unionin prioriteetteihin suunnattuja. Me emme pystyneet määrittelemään, olivatko nämä ähm, kulut äh, kohdistettu prioriteettien mukaisesti, sillä me emme tunteneet instrumenttien sisältämiä summia. Tämä 1,4 miljardia tältä kaudelta on ainut ähm, kulu, jonka me tiedämme, tämän temaattiseen maahanmuutto-ohjelmaan suunnattu osuus. Muutoin me saimme komissiolta vain ähm, solmitusta sopimuksista tiedon, mutta emme käytetyistä summista. Naapurustopolitiikassa arviomme mukaan vain 42 prosenttia naapurustopolitiikan itäisestä ja eteläisestä lohkosta. Tämähän on maantieteellinen prioriteetti. Oli siis vain 42 prosenttia. Tämä sirpaloituminen oli sekä temaattista että maantieteellistä. Ja Euroopan unioni ei näin nimenomaan identifioituihin prioriteetteihin keskittänyt kaikkia toimintaansa. Me tarkastelimme myöskin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumista ja indikaattoreita. Meillä on vähän indikaattoreita, määrällisiä indikaattoreita tavoitteiden toteutumisesta ja havaitsimme komission osalta että äh, varojen käytön valvonnassa ähm, oli äh, puutteita. Me emme näin voi määritellä, ovatko menot menneet nimenomaan määriteltyihin prioriteetteihin. Komissio käyttää olemassa olevia välineitä, äh, kun se pyrkii kohtaamaan tarpeita tai kriisejä, kuten esimerkiksi Euroopan unionin Ähm, kehitysrahasto ja naapurustoväline ja muita välineitä äh, niillä hetkillä, kun näitä tarpeita käy ilmi. On aivan selvää, että meillä on ähm, budjettitasapaino jouston äh, ja vastuullisuuden välillä joustossa voittaessamme me häviämme avoimuuden ja mm, seurattavuuden alalla ja me ehkä voitamme kriisien kohtamisessa, mutta tämä aiheuttaa tiettyä läpinäkymättömyyttä varojen käytössä. Me tarkastelimme kahdessa perusvälineessä tehtyjä toimia. Meillä oli ensinnäkin kehityksen ja maahanmuuton tematiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että me pyrimme puuttumaan maahanmuuton alkusyihin niissä maissa, josta maahanmuuttovirrat lähtevät, me pyrkimme helpottamaan maahanmuuttajien paluuta kotimaihinsa. Me havaitsimme tällä alalla, että varojen käyttö on ollut melkoisen tehotonta, vaikka Euroopan unioni on nimennyt prioriteetiksi vahvistaa kehityksen ja maahanmuuton välistä yhteyttä. Tämä tavoite on tietenkin vaikea toteuttaa. Ja tässä törmäämme sekä taloudellisiin maahanmuuttosyihin että ongelmiin yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Ja tällä alalla aivan selvästikin vielä on työtä tehtävänä. Toinen tematiikka, jota me arvioimme tehokkuuden alalla, koskee maahanmuuttajien palauttamista tai paluutyötä pyrimme helpottamaan. Me olemme tässä yhteydessä havainneet myöskin rajallisen vaikutuksen Usein todennäköinen vaikeus prioriteetin toteuttamisessa koskee sekä jäsenmaiden heikkoa sitoutumista paluun helpottamiseen ja vastaanottavien maiden, siis lähtömaiden haluttomuutta helpottaa omien kansalaistensa paluuta maahan ja haluttomuutta luoda kehitystä tukevaa ähm, taloudellista tukea. Tämän lisäksi me tarkastelemme äh, Ähm, muita prioriteetteja tässä yhteydessä. Ähm, läpi leikkaava prioriteetti usein mainittiin, mutta hyvin usein meiltä puuttui konkreettisia toimia, jotka tekisivät mahdolliseksi arvioida sen, oliko tämä prioriteetti todellakin toteutunut. Kolmas tematiikkamme koski Ähm, koordinointia, joka on hyvin tärkeä tällaisella alalla, joka koskettaa sekä Euroopan unionia että äh, komissiota itseään sekä ulkosuhdehallintoa. Äh, ja tämän lisäksi jäsenmaita, naapurustomaita, kolmansia maita ja ähm, niiden välistä organisaatiota. Me tarkastelimme kollegion yhteistyötä. Hallinto on äärimmäisen monimutkaista yhäkin ja monia toimia tällä alalla tarvitaan. Me tarvitsemme lisää sisäistä koordinaatiota ja me tarvitsemme koordinaatiota jäsenmaiden välillä. Me siis muotoilimme suosituksia komissiolle. Ensinnäkin komission tulisi selventää tämän politiikan tavoitteet ja luoda puitteet Ähm, tuloksellisuudelle. Äh, samalla tavoin kuin talousarvion alalla voidaan tuntea, meillä pitäisi olla oikeanlaisia indikaattoreita, äh, seurantajärjestelmä ja meidän pitäisi ähm, tehdä sekä suurelle yleisölle että parlamentille äh, tiedoksi tulokset. Tämän lisäksi Meillä on projekteja, jotka voisivat olla tehokkaampia. Meidän pitää parantaa kehityksen ja maahanmuuton välistä yhteyttä. Tämä on yksi suuri kysymys kehitys maahanmuuttopolitiikassa mutta se ansaitsee erityishuomion ja me voisimme paremmin myöskin käyttää Euroopan unionin edustustoja näissä, näissä kyseessä olevissa maissa. Tämän lisäksi me tarvitsemme koordinaatiota jäsenmaiden, kumppanuusmaiden ja komission itsensä sisällä. Tässä olivat siis kaikkein tärkeimmät huomiot meidän kertomuksessamme. Tämä koskee siis ähm, mennyttä jaksoa, mutta monet näistä seikoista ovat yhä edelleen Euroopan unionin ähm, prioriteettien ja äh, toimien kannalta ajankohtaisia ja ne koskettavat sekä talousarvion valvontaa, äh, sekä komission toimia eri ohjelmissa, joita rahoitamme, että ähm, maahanmuuttoalan toimia, jotka ovat erityisen monimutkaisia, ne voisivat hyötyä siitä, että niiden, ähm, ne olisivat avoimempia ja niiden tehokkuutta olisi helpompi tulkita. Paljon kiitoksia Rauha puheenjohtaja. Kiitokset teille. Nyt me olemme käsitelleet erittäin ajankohtaisia kysymyksiä ensimmäisessä uusimmat uutiset tällä alalla. Olemme nähneet Euroaktista. Olemme saaneet tästä kertomuksesta hyvin paljon tietoja, paljon tehtiin. Voisitko hiukan kertoa siitä, kuinka tämä kertomus otettiin tilintarkastustuomioistuimessa? käsittely. Hyvä puheenjohtaja, kuten tiedätte, meillä on tämän kertomuksen osalta kaksi käsittelyä tilintarkastustuomioistuimessa me pyrimme vahvistamaan sen, että tämän kaltainen kertomus, joka käsittelee hiukan argumentoisia kysymyksiä, saa ansaitsemansa käsittelyn. Se on vaatinut hiukan aikaa, mutta me olemme hyväksyneet tämän kertomuksen aivan tyypillisen menettelyn kautta tai menettelyn kautta, joka ei ole kovinkaan tyypillinen tilintarkastustuomioistuin, johon turvautumme monta kertaa vuodessa. Paljon kiitoksia tästä tiedosta. Haluaisin nyt kutsua talousarviovaliokunnan puheenjohtajan tervetulleeksi ja annan teille nyt puheenvuoron. Toinen kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä tilintarkastustuomioistuimen suorittamasta työstä ja haluaisin äh, Roille Markille esittää kiitokseni. Hän on tehnyt äh, mielenkiintoisia huomioita ja johtopäätökset, jotka voimme tästä vetää, ovat äh, hälyttäviä. Tuntuu siltä, että me emme ole ennakoineet että lainkaan kylliksi näitä maahanmuutto alan asioita. Ja Ruola Markille halusin tässä esittää kysymyksen monien missioiden yhteydessä Turkissa ja Libanonissa ja Jordaniassa ja Palestiinassa, erityisesti Gazan alueella. Paikan päällä on sellainen tunne, että unionin edustajat tekevät minkä voivat, mutta heillä ei ole selkeää tiekarttaa töilleen. Meillä on erilaisia välineitä, me teemme mitä voimme, mutta päätöksenteko on hyvin monimutkaista ja hyvin usein joudutaan ottamaan Brysselin asti yhteyttä. Te olette tuoneet tämän joustamattomuuden ja tämän hankaluuden äh, Ähm, esiin ja tämän vaikea tulkintaisuuden, mutta meidän tavoitteidemme pitäisi kuitenkin olla selkeitä ja meidän pitäisi äh, hallintokaaviot uudelleen arvioida. Meillä on Euroopan ulkosuhdehallinto, meillä on Euroopan komissio, meillä on paikalla olevat edustustot, meillä on jäsenmaiden edustustot, äh, erilaiset virastot, erilaiset ähm, äh, kansalaisjärjestöt. Me teemme sen, mihin pystymme kentällä, mutta me emme aina tiedä, mitä voisimme tehdä. Emmekä aina tunne tavoitteitakaan niin hyvin. Minä huomaan, että talousarviovaliokuntaan tulee rahoituspyyntöjä äh, sieltä sun täältä, kun sanotaan, että sille tarvitaan rahaa, mutta missä politiikkamme on, missä meidän visiomme on, sitä minä en näe. Tarkoitus olisi nyt saada hiukan järjestystä tänne omaan taloomme. Te viittasitte maahanmuuttajien tilanteeseen, niihin, joiden pitäisi palata kotimaihinsa, mutta jos meillä olisi todellista eurooppalaista kehityspolitiikkaa, ehkäpä me voisimme maahanmuuton mm, alkusyttyrehdyttää ja kehityspolitiikassa meidän pitäisi vaatia lähtömaiden eh, viranomaisilta sopimusta siitä, että he olisivat valmiit ottamaan takaisin ihmisiä. Mutta näinhän ei ole. Euroopan unionin jäsenmaat ottavat turvapaikanhakijoita vastaan. Pakolaisuusprosessi voi viedä kolme neljä vuotta. Me olemme hyvin huolestuttavassa tilanteessa. Meillä on hyvin paljon painostusta maahanmuuttopolitiikan alalla, eikä minusta tuntuu, että tästä nyt on ole otettu aivan kylliksi oppia. Äh, mihin jaksoon teema kertomus keskittyy? Kyseessä on 2007-2013 rahoituskausi ja tämä kertomus päättyy vuoteen 2014. Ja 2014 jälkeen hän paine vasta alkoi kasvua. Tämähän vasta alkuis, näin voin sanoa. meidän tulisi merkittävällä tavalla puuttua tähän ilmiöön ja rouva puheenjohtaja, meidän pitäisi olla yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallintoon ja Euroopan komissioon, sillä meillä on perinteisiä hallintokaavioita, vaikka meillä on tällainen ennennäkemätön maahanmuutto tilanne, ennennäkemätön paine, ja silti jatketaan kuin ei olisi mikään muuttunut. Tämä on hämmästyttävää. Paljon kiitoksia. Tämä on hyvin mielenkiintoista, tämä minkä toitte esiin. Se, että vastuu jakautuu monille eri tasoille ja äh, näemme, että jo ennen vuotta 2014 näin oli ja maahanmuuttovirran kasvaessa tämä ei ole parantunut ainakaan, sehän on ongelma. No, parannusta on saatu aikaan, me olemme saaneet aikaan ähm, sekä rannikko- että rajavalvonnan alla sopimuksen, mutta meillä on paljon puhetta ja tehtyjen julistusten ja tekojen välillä mielestäni on suuri kuilu, joka välillä jopa syvenee, sillä toimielinten tasolla jäsenmaathan eivät halua lainkaan luovuttaa omasta itsemääräämisoikeudestaan. Meillä on Dublinin sopimus, jonka mukaan ulkorajat omaava maa on se, joka kantaa vastuun. Frontex tekee sen, mihin pystyy, ja meillähän on ähm, Frontexilla on mahdollisuus tehdä jonkinlaisia tilastoja laittomista rajanylityksistä, mutta se ei mene kovinkaan paljon sitä pidemmälle. Ja tämän lisäksi me olimme luoneet vastaanottokeskuksia, mutta meidän pitää voida tarttua tähän haasteeseen. Paljon kiitoksia nyt antaisin esittelijälle, esittelijöille, eh, edustajat Hoffman ja Marin puheenvuoron. Eli ensin edustaja Hoffman, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitokset myös tilintarkastustuomioistuimelle tämän esittelystä ja sitten kiitokset myös herra Marineskulle. Me olemme tehneet loistavaa yhteistyötä ja olemme nopeasti yksimielisiä kohdista, joita me haluamme painottaa tässä meidän yhteisessä mietinnössä. Tilintarkastus tuomioistumalla on jotakin heikkouksia, kun tuetaan tätä kysymystä tällä kaudella. Tässä on kysymys heikkouksista jotka vaikuttavat tavoitteita ja koko maahanmuuttokysymystä. Tilintarkastusistuin on havainnut myös järjestelmäpuutteita, esimerkiksi tiedotusjärjestelmät on puutteita tiedossa, mitä maksuihin tulee koordinaatiossa on puutteita toimijoiden välillä. Mitä ulkoiseen maahanmuuttoon tulee, tämä on erittäin laaja aihe. Ymmärrän, että tavoitteet ja lähtökohdat eivät ole kovinkaan helpot tällaisissa kysymyksissä. On paljon politiikan alueita, jotka liittyvät suorasti tai epäsuorasti maahanmuuttoon ja jotka täytyy myös ottaa huomioon. Jos halutaan tuota maahanmuuttoa, niin ei e, pidä kiinnittää ainoastaan eri maahanmuuton tyyppeihin, vaan myös sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin työmarkkinat, integraatio, koulutus, terveys, liikkuvuus ja myös kehitys. Siksi onkin tärkeää, olen ottanut sen täällä esille, että tavoitteet ovat realistisia, jotka on määritelty selkeästi ja niitä täytyy pystyä mittaamaan. mitä strategisiin puitteisiin tulee, sen täytyy olla selkeämpi tulevaisuudessa. Ja täytyy selvittää, ketkä ovat tässä toimijoina mukana. Maahanmuutto on laaja aihe, kuten sanoin, ja siksi eri pääosastot myös käsittelevät tätä kysymystä. Ja mielestäni komission täytyy pitää huolta siitä, että koordinaatio eri pääosasten välillä paranee ja synergioita täytyy mahdollistaa. Eri tukiinstrumentit ja tukitoimet, ne täytyy yhdistää, jotta ne korreloivat paremmin keskenään. Kumppanimaiden edustusta ne eivät saa jäädä ulkopuolelle. Päinvastoin ne ovat tärkeitä keskustelukumppaneita ja niiden täytyy, ne täytyy ottaa mukaan hankkeessa paremmin. Siis tavoitteet ja lähtökohdat ovat olemassa siksi, että määrärahojen jaossa saataisiin tasapaino aikaiseksi. Tässä on kysymys tai tässä on kysymys avainkysymyksistä. Ei se hyödytä, jos määrärahat käytetään yksipuolisesti. Siksi tässä ei pitäisi keskittyä palauttamiseen tai rajojen valvomiseen. Ja mielestäni on aika valitettavaa, että tilintarkastustuomioistuin piti todeta, että maahanmuutto ja kehitys, joka on tässä myös tuki prioriteettina TPMAssa, niin että niitä ei ole tuettu riittävästi. Ennen kaikkea kehitysmaat ovat maat, joita tämä koskettaa. Ja sitten eteläinen välimeri, Itä-Eurooppa, siellä on olemassa köyhyyttä, ei ole sosiotaloudellisia rakenteita riittävästä. Mutta me voimme auttaa näitä ihmisiä investoimalla parempiin elinolosuhteisiin ja tätä kautta myös voimme tarjota kotona paremmat äh, tulevaisuuden näkymät. Mutta toki meidän täytyy valvoa määrärahoja. Me emme halua tässä mitään kaksinkertaista rahoitusta. Se on aivan selvää. Siksi me tarvitsemme tehokkaan mekanismin, jotta me voimme valvoa menoja. Mutta meillä ei ole tällaista mekanismia vielä toistaiseksi, muuten en voi ymmärtää, miksi komissio ei ole voinut saada ää, äh, tietoja, mitä konkreettisiin maksuihin tulee. Mitä tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen tulee, tässä katsotaan ainoastaan menneisyyteen, mutta me haluamme oppia virheistä menneisyydessä, jotta me voisimme sitten välttää nämä samat virheet tulevaisuudessa. Maahanmuuton ulottuvuus on aivan eri kuin ennen vuotta 2014. Meillä, me olemme tehneet politiikastamme ja tulevaisuuden politiikan ja kriisimekanismit olivat tässä erittäin tärkeitä. Kriisirahastojen tulisi tukea, äh, kun käsittelemme ulkoista maahanmuuttoa mutta toki epäsäännöistä maahanmuuttoa vastaan tulisi taistella. Me tarvitsemme nopeammin ja joustavammin määrärahoja. Minä olen vakuuttunut siitä, että määrärahoja pitäisi jakaa joustavammin tulevaisuudessa. Meidän täytyisi pystyä reagoimaan nopeasti maahanmuuttokysymyksiin ja meidän täytyy pystyä myös sopeutumaan, jotta me voisimme reagoida tehokkaammin ongelmiin. Siksi nämä kriisirahastot ovat hyvä asia mutta mitä Afrikan kriisirahaston, Syyrian kriisirahastoon tulee, ja nämä ovat osittain EUn budjettilainsäädännön ulkopuolella ja parlamentaarin valvotaan tätä kautta kierretty aika ovelalla tavalla. Näin kuitenkaan ei pitäisi olla. Valvontamekanismit ovat olemassa siksi, että voidaan taata se, että että määrärahoja käytetään avoimesti ja oikealla tavalla. Siksi en voi tukea tämän hetkistä tilannetta ja pyytäisinkin, että komissio sovittaa kriisirahastot budjettinormeihin. No, varmasti tässä vielä voisi laajastikin puhua kriisirahastojen sisällöstä, mutta uskon, että tämä on aivan erilainen taso. Kiitos. Ja, vielen Dank. Kollege Marinescu, bitte. Mulțumesc, doamna președinte. S-au spus foarte multe lucruri deja. Aș vrea să... Nyt on jo sanottu hyvin paljon ja minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta raportista, joka heijastelee sitä, mitä paikan päällä tapahtuu tilannetta sellaisena kuin se todellisuudessa on niissä maissa, joista monet maahanmuuttajat tulevat. Se, mitä tilintastumistoin kuva raportissaan, on juuri sitä, mitä tapahtuu paikan päällä. Kertomuksessa on tarjolla lukuisia johtopäätöksiä virhe- ja indikaattoreita. Kukaan ei tunnu tietävän, mitä nämä eri politiikat Äh, miten eri politiikat rahastot, miten ne käytetään tällä alueella ja mitä ne tekevät. Ja on tarvetta toiminnalle. Yleinen johtopäätös kertomuksessa on, että varoja on käytetty tehottomasti. Ei ole ollut mitään tehoa siinä, miten Euroopan unionin varoja oli käytetty. Ja tästä syystä me olemme esittäneet sanamuotoa, joka koskee sitä, mitä nyt pitäisi tapahtua. Ensinnäkin meidän pitäisi päättää tavoitteista. Me tarvitsemme politiikkaa muuttoliikkeelle, joka on yhteinen ja selkeä politiikka. Meidän täytyy suojella rajojamme Euroopan unionissa uusi rajahallintovirasto tulee auttamaan tässä. Meidän täytyy pyrkiä estämään suurempia maahanmuuttajien tuloja alueillemme sillä, että me autamme heidän alkuperämaitaan nostamaan elintasoa. Tämä on hyvin selkeä ja täsmällinen tavoite. Samalla tavoin tämä edellyttää rahoitusta. Me olemme työskennelleet kovasti, jotta komissio tarkastelisi budjettiaan ja tarkastelisi sitä, miten voitaisiin käyttää sellaisia varoja, joita oli käytetty maksutoutumista niin, että niitä voitaisiin käyttää politiikkaan, joka koskee muuttoliikettä. Joitakin askelia eteenpäin on otettu ja tuen tällaista työskentelytapaa, Minusta tämä on hyvin tärkeää. Ajattelen rahoitusta. On käyty keskustelua Syyrian ja Afrikan rahastoista. Me tiedämme, että ne eivät ole sillä tasolla kuin niiden pitäisi olla rahoituksen osalta. Uusi komission ehdotus on tässä mielessä huomattavasti tehokkaampi. Vielä kerran kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksesta, joka on antanut meille realistisen kuvan ja kiitos myös valiokunnan henkilöstölle, joka auttoi mitä tämän mietinnön laatimisessa. Nyt on lukuisia puheenvuoropyyntöjä. Ensiksi kollega Ajala Sender. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää, että kovasti pidän arvossa tätä kirjastusohjelman kertomusta, joka koskee ajankohtaista, joka on tavallaan räjähtynyt meidän käsimme. Ja minusta näyttää siltä, että voisin tukea kaikkea sitä, mitä Rova Hoffman ja herra Marinesko ovat sanoneet nimenomaan komission suuntaan. On, on tärkeää, että tapahtuu reaktioita meidän pyyntöjemme osalta, jotta saataisiin aikaan järjestystä johonkin, mitä on hyvin vaikeaa saada järjestykseen. Haluaisin todeta, että uskon, että vaatimattomasti tässä valiokunnassa me voimme hyvin vähän järjestellä sellaista, sellaista aikaan sellaisen asian, joka itse asiassa on asiassa, josta pitää tehdä poliittisia päätöksiä. Me voidaan katsoa, että Euroopan unioni tulee sen täytyy harjoittaa todellista eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja sellaista integraatiopolitiikkaa myös, joka on yhteistä ja, ja komissio on jo aikaisemmin todennut, että me toisaalta tarvitsemme näitä henkilöitä, jotka ovat tulossa, jotka haluavat tulla myöskin niin, että asettavat varanallisiksi oman elämänsä, mutta tämä edellyttää suurta integraatiopolitiikkaa toisaalta – ajatellen äh, budjettia me olemme mm, tavallaan ylkäämässä tämän joustavuuden ja, ja kehit, kehityksen. Me teemme kehityspoli- joko me teemme kehityspolitiikkaa tai, tai emme, mutta silloin kun on kysymys näin suuresta kriisistä, jonka tausta ei ole puhtaasti mihin maahanmuuttoon liittyvä kysymys on myöskin poliisitaustassa, mikä Syyriassa on sisällissota, jota on kestänyt jo kuusi vuotta, ja tämä on poliittista, kysymys on poliittista ongelmasta, taloudellista ongelmasta, kysymys on resursseista, joiden käyttö on hyvin tai huonosti organisoitua se, mitä komission taholta tai kansallistuksen taholta tai eri organisaation taholta tehdään, se vaatii valtaisia ponnisteluja. Minun uskoakseni kysymys on kuitenkin hyvin vakavasta ongelmasta. Jäsenvaltiot ja hallitukset eh, eivät kuitenkaan eh, sovella niitä toimenpiteitä, joista on, joista on sovittu, jotka koskevat eh, pakolaisia. Tämän on nähtävissä Italiassa ja Kreikassa ja sitten toisaalta myöskin nämä reaktiot, joita on meiltä tulossa budjetti- ja budjettivaliokunnasta, niin on, voitaisiin kenties pystyä auttamaan niissä toimissa, joita, joihin on pyritty ja joita voitaisiin rationalisoida, mutta pitää kuitenkin katsoa, missä on poliittinen eh, tausta tässä kaikessa. Ja tämä ei todellakaan ole asia, joka liittyy budjetin hallintaan, vaan kysymys on siitä, että puuttuu poliittisia päätöksiä, joita sovellettaisiin. Der Kollege Ali, bitte. Kollega Ali. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Äh, aivan aluksi haluaisin äh, rouva Lamarckia onnitella tästä kertomuksesta. Ja haluaisin myöskin kiittää molempia kanssa esittelijöitä. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, maahanmuuttopolitiikka. Hiljattain maahanmuutto on kiinnittänyt suuresti huomiomme hiljattaisen tapahtumien vuoksi, mutta meidän täytyy pohtia, kuinka me Euroopan unionin vastuullisissa rakenteissa toimeenpanemme, toimimme niin, että voimme parhain mahdollisin tavoin äh, toimme toteuttaa. Tämä erityiskertomus kattaa melkoisen pitkän ajan jakson, joka päättyy juuri ennen vuoden 2015 mullistavia tapahtumia. Tämä kertomus on yksityiskohtainen ja arvioi eri hallitusta maahanmuuttopolitiikkaa, niiden tehokkuutta, kulutusta projekteihin ja mukana olevia sidosryhmiä. Kertomuksesta käy ilmi, että taloudellista tie- tietoa puuttuu ja että tuloksia on vaikea arvioida. On erittäin tärkeää tässä yhteydessä löytää rahoituksen ja prioriteettien välinen linkki. Eri rakenteessa koordinointi on myöskin ollut vaikeaa, sen esittelijätkin tuovat esiin, ja eri mm, tasoilla hallintorakenteissa – Tilintarkastustuomioistuin tuo esiin ehdotuksia, joilla toimenpanoa voitaisiin Euroopan unionin ponnistuksissa parantaa ja samalla vähe- parantaa varojen käytön kustannustehokkuutta suositukset ähm, ovat tuettavia, mutta minä haluaisin tehdä muutamia lisäsuosituksia niiden lisäksi, jos olemme proaktiivisia. Meidän pitää ähm, löytää uusi lähestymistapa maahanmuuttokysymyksiin. Meidän pitää arvioida tulevien viiden vuoden ähm, kaudelta lyhyenä aikana aikakautena tulevien maahanmuuttajien määrä ja tehdä sama arvio keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Ja toisekseen me teemme työmme jatkuvasti muuttuvassa, monimutkaisessa maailmassa ja meidän täytyy löytää mahdollisuus luoda ennaltaehkäiseviä toimia sen sijaan, että toimisimme vasta ongelman puhjettua. Ja lopultakin käytännössä eräät toimet eivät ole unionin toimivallan alaa. Siksi meidän täytyy varmistaa YK on laaja tuki. Heillä on asiantuntemusta äh, liittyen suurien ihmismassojen muuttoliikkeisiin. Tässä yhteydessä haluaisin viitata kollegani huomioon hyvin tärkeä määritellä meidän tavoitteemme ja prioriteettimme. Muuten emme pysty ongelmaa ratkaisemaan. Meidän täytyy luoda strategia, kuten omissa ehdotuksissani sanon, strategia, jossa on paljon enemmän ennaltaehkäiseviä toimia, toimia jotka tehdään ongelman alkulähteellä. Kiitoksia. Ja, ich habe mich selbst auch noch auf die vielä puhujalistalle. Tämä kertomus, vaikka se ei itse koske kaikkein ajankohtaisimpia asioita, siinä on kuitenkin tämä masentava toteamus, että me olemme valtaisen byrokraattinen joukko, joka itse tyydyttää itseään sillä, että luo ohjelmia, jotka ovat erilaisia temaattisia ohjelmia ja vastaavia – minä nyt tunnen hiukan komissiota ja voin kuvitella, että tiet ovat hirvittävän pitkiä siihen, että on saatu asioista sovittu ja saatu jotakin paperille ja ennen kaikkea mitä tulee tämän toiminnan sovittamisen ulkosuudenhallinnon ja komission välillä ja miten sitten tulee itse näihin toimenpano-ohjelmiin, jotka voidaan todeta tästä kertomuksesta. Meille olisi tärkeää komissiolta ja ulkosuudenhallinnolta kuulla – miten ne itse näkevät tämän menettelyn. Tämä on tietysti kenttä, joka muuttuu jatkuvasti, joten ei voida eh, lyödä asioita tietyllä tavalla lukkoon. Ja minä en pidä itse asiassa näitä kertomuksen vastauksia välttämättä kovin eh, tulossuuntautuneina. Mitä ajatellen sitten asioista, jotka liittyvät eh, kehityspolitiikkaan, ovat osaltaan siihen liittyvää ja sitten miten on, ajatellaan tässä kohdistettua varojen käyttöön, on, tulevatko nyt todellakin sellaiset Afrikan maat vain saamaan, varo, vain saamaan varoja, jotka tulevat, toimivat muuttoliikkeen estämiseksi. Tähän on kohdistu epäilyjä kehityspolitiikan harjoittajien piirissä, mikä on keskustelun tilanne, mitä voimme odottaa lähiaikoina. Sitten on kovasti valitettavaa se, että yhä useammin asioita tehdään tällaisella nopealla unfast funds, siis äh, näiden näitä varoja käyttäen. Ja me emme tiedä, mitä tässä oikeastaan tapahtuu, kun näitä varoja vain käytetään tällä tavoin. Ja tavallaan me emme voi sitten enää vetää ketään vastuuseen tästä. Nyt näistä, näitä näiden yleisimpien kysymysten lisäksi se, mitä tapahtuu siellä Libyassa – ohjelma, jonka piti päättyä huhtikuusta tänä vuonna, ja tähän tapahtui ennakkomaksu, jonka komissio suoritti 10 miljoonaa, mutta se epäonnistui, ja, ja sitten tämä ennakkomaksu oli siis 3 miljoonaa, ja haluaisimme tietää, miten näillä 3 miljoonaa on tapahtunut. Kiitos äh, komissiolle ja ulkoisen hallinnon. Meillä on paikalla Dobrovski ja herra Ville. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Herra Dobrovski, olkaa hyvä. Danke. Äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitokset myös Rovala Markille ja tilintarkastustuomioistuimille. Tässä tarkastellaan vuosia 2007-2014 ja tässä tarkastellaan joitakin ohjelmia vuoteen 2014. Tietysti tämä oli ennen kriisin huippua loppua, joten tässä ei puhuta niinkään EUn maahanmuuttopolitiikasta sinänsä, ja siinä ei analysoida sitä, miten komissio käsittelee tämän hetken kriisiä. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikat ovat kehittyviä politiikan aloja, ja komissio ja ulkosuhteet joutuvat toimimaan muuttuvassa ja haasteellisessa ympäristössä. Mutta viime vuosien aikana EU on yrittänyt vastata kriisiin. Se ottanut kaikki ulkosuhdevälineet käyttöön. Ensin pelastetaan ihmishenkiä ja sitten suojellaan niitä, jotka ovat avun tarpeessa, ja sitten suojellaan rajoja. Eli meillä on myös uusia välineitä niihin viitataan tässä raportissa ja otettiin myös keskustelussa esille eri tämä Turkki-fasiliteetti, sitten myös Länsi-Balkanilla on toimittu Afrikka-kriisi, rahasto, eli tässä Madat-rahasto, jolla on vastattu Syyrian kriisiin. Sitten Libya ja Jordania on tuettu. Tämä nyt ei ole mikään lo- koko lista, mutta tässä kuitenkin muutama mainitakseni. Jotkut täällä kommentoivat kriisirahastoja. Sitä kautta voidaan vahvistaa myös yhteistyötä ja koordinaatio yhtei- eh, jäsenvaltioiden välillä, eli tämä on myös koordinointiväline. Sitten komissio hyväksyi tiedonannon. Tämä oli uusi kumppanuushanke naapurivaltioiden kanssa ehdotti uutta investointisuunnitelmaa Siinä puhutaan 3,1 miljardista, kolme pilaria, kestävä kehitys, ensimmäinen pilari, sitten uusi takuu, että rahoitetaan sosiaalista ja taloudellista sektoria kehitysmaissa, sitten tekninen apu, pilari kaksi, tässä tuetaan paikallisia viranomaisia kestävien hankkeiden kehittämisessä. Eli tässä kehitys liitetään maahanmuuttopolitiikkaan. Tehän painotitte sitä, eli tässä puututaan maahanmuuton ongelmiin, luodaan investointeja ja taloudellisia mahdollisuuksia maissa, joista pakolaiset äh, lähtevät liikkeelle. Eli tässä tehdään yhteistyötä muiden maiden kanssa. En tässä nyt mene yksityiskohtiin. Me aloitamme viidessä maassa Afrikassa ja olemme tässä jo aika pitkällä. Maahanmuutto on ollut mukana myös poliittisessa vuoropuhelussa näiden maiden kanssa, ennen kaikkea naapurustossa ja komissio yrittää yhdistää sisäisen ja ulkeisen dimension. Eli myös nämä, kun mainitsin tämän tiedonannon, niin komissioklustereita perustettiin, jotka käsittelevät näitä ulkoisia maahanmuuttokysymyksiä. Ähm, varapuheenjohtaja Mogherini johtaa tätä. Komission jäsenet Haan ja Avramopoulos ovat tässä myös mukana. Eli tässä keskitytään kehitykseen ja maahanmuuttoon. Tämä on kestävien kehitystavoitteiden mukaisia, jotka hyväksyttiin YKssa viime vuonna. Ja ne myös ovat varmasti mukana tässä kehityskonsensuksessa mukana. No sitten nämä tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Komissio painottaa, että paljon on jo saavutettu vuosina 2015 ja 2016 valvontamenetelmiä, jotta voidaan myös mitata edistystä ja sitten tehdään konkreettisempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä, mitä maahanmuuttoon tulee. Sitten naapurustopolitiikka vuodelta 2015. Tässä yritetään saada aikaiseksi kumppanuuksia, jossa keskitytään räätälöityyn yhteistyöhön. Ja tilintarkastuomioistuin on sanottu, että sen pitäisi tehdä uusi tarkastus liittyen EUn vastuualueisiin. Ja tässähän tehdään jo hyvää yhteistyötä. Meillä on sen suhteen, että pitäisi koordinoida näitä politiikkoja. Ja, vielen Dank. Ich bin mir jetzt nicht... En nyt varma, mitä ymmärsin, että käykö siitä nyt ilmi se, että olisimme ratkaisemassa tämän ongelman niin kun ajattelin, että kuulutte Euroopan hallinto, mutta nyt olette kuitenkin komission palveluksessa, joten ilmoitin asian väärin. Ja nyt haluaisin antaa eh, pääosastolle myöskin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En puhu kovinkaan pitkään, uskoakseni kollegani jo suuresti kuvailikin tilannetta. Henkilökohtaisesti voisin sanoa, että tämä maahanmuuttokysymys on todellakin jotakin, mikä meitä päivittäin työllistää ja komission sisäiset koordinointiponnistukset ovat hyvin suuret. Roa Lamarke kuvaili tilannetta sellaiseksi, että meiltä puuttuu sisäistä koordinaatiota ja me otamme tämän kritiikin hyvin vakavasti vastaan. Sitten mitä tulee kysymykseen, joka liittyy kehitys politiikan ja maahanmuuttopolitiikan yhteyteen. Todellakin tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomus päättyi juuri siihen hetkeen, jona paine alkoi todellisuudessa kasvaa ja me olemme tämän jälkeen kasvattaneet toimiamme vuoden 2015 jälkeen. Kaikki äh, kollegani kuvaamat seikat, rahastot, ähm, uudet toimet äh, viittaavat siihen, että meillä on globaali lähestymistapa äh, vuodesta 2015 asti on ollut eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa. Haluaisin palata pariin kohtaan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Tilintarkastustuomioistuin oikein tuo esiin sen puutteen tai vaikeuden, joka meillä on, kun pyrimme raportoimaan koituneista kuluista. Meillä todellakin on tämä vaikeus, sillä äh, tällä hetkellä – maahanmuuton alalla. Säännöt ovat tällaiset. Me olemme pyrkineet tekemään aloitteita, jotta tätä säännöstöä muutettaisiin, jotta me voisimme raportoida näistä kuluista tavalla, joka olisi tyydyttävämpi. Ja tämän lisäksi haluaisin korostaa myöskin vuoropuhelussa kolmansien maiden roolia jos meillä on kehityspoliittinen näkökulma, meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kolmannet maat, ne maat, jotka itse asiassa ovat lähtömaita. Kaikki meidän työmme täällä Brysselissä tai Euroopan unionin edustustoissa voi olla tehokasta vain, jos kolmansien maiden viranomaiset ovat täysin tässä työssä mukana. Meidän täytyy siis saada paikalliset toimijat ottamaan omakseen tämä tehtävä. Tästä me olemme keskustelleet ja me pyrimme ähm, kaikessa toiminnassamme ja kehityspolitiikassamme luomaan siteitä sekä poliittisella tasolla että ohjelmissa kolmansien maiden viranomaisten kanssa, sillä ellemme toimi näin kaikki ponnistuksemme saattavat valua hukkaan. Paljon kiitoksia. Jos sallitte, jos me neuvottelemme nyt kolmansien maiden kanssa, afrikkalaisten maiden kanssa, joista maahan muuttajia, taloudellisia sellaisia tulee. Saammeko me kehitysyhteistyösopimusten eh, vastapalveluna sitoumuksen näiltä kolmansilta mailta seuraavaa kun heidän kansalaisiaan Euroopan unionin rajoilta löydetään, kun he ovat tulleet laittomasti maahan, suostuvatko nämä maat vastakauppana ottamaan nämä kansalaisensa takaisin? Ovatko, onko tämä asia osa neuvottelua? Kyllä todellakin tämä on yksi elementti. Tässä on yksi asia, jota emme saa unohtaa kehityspolitiikan alalla. Ehdollisuus ei ole aina toimiva argumentti. Se ei aina ole toimiva argumentti tai väline, joka automaattisesti tuottaisi tulosta. Nykyisissä keskusteluissa, joita me käymme viiden Afrikassa mainitun maan kanssa, ähm, kansalaisten takaisin ottaminen ja palauttaminen on luonnollisesti osa neuvottelupakettia kehitysyhteistyö on toinen osio, mutta meillä on hyvin paljon erilaisia elementtejä, jotka ovat kaupallisia elementtejä, kaiken tyyppisiä seikkoja, jotka saattavat näitä kolmansia maita kiinnostaa. Tämä johtaa siihen, että meillä on neuvotteludynamiikka, jossa me pyrimme emme vain tarkastelemaan maahanmuutto-ongelmaa, vaan löytämään paljon globaalimman lähestymistavan ja löytämään ne intressit, joita näillä mailla on ja joita toisaalta Euroopan unionin mailla on. Intressit löytää kokonainen kumppanuus näiden kolmansien maiden kanssa. Emme saa unohtaa, että ähm, Afrikan maiden näkökulmasta nämä maasta muuttajat ovat äh, lähde sillä. Euroopassa olevat maahanmuuttajat äh, Ähm, ansaitsevat tällä rahaa ja lähettävät rahaa omiin yhteisöihinsä, omiin maihinsa, perheilleen. Ja tämä on moninkertainen summa globaaliin kehitysapuunkin verrattuna. Kyllä näiden maiden paikallishallinto ja hallitukset ovat hyvin tietoisia tästä asiasta se, että näiltä mailta leikattaisiin tämä tulon lähde tai vähennettäisiin sitä koskettaisi maata, ei vain yhteisöjä. Tämä on hyvin monimutkainen seikka. En halua nyt ryhtyä luonnoimaan täällä, mutta turvallisuusongelmien lisäksi tai ihmissalakuljetuksen lisäksi tai ö, rajojen suojelun lisäksi kaikki nämä muutkin kysymykset ovat perusteltuja. Tässäkin on yksi aivan erilainen näkökulma, joka täytyy ottaa huomioon toiselta puolta nähdyn. Pahoittelen, että puhun näin pitkään, mutta kyllä näissä neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa kansalaisen takaisinotto tulee mukaan keskusteluihin. Anteeksi, mutta jos meillä on liikaa asioita käynnissä, saattaa seurata se, että me emme tee mitään päätöksiä ja sorumme fatalismiin. Jollakin hetkellä meidän täytyy äh, kuitenkin pystyä puhumaan myöskin suurelle yleisölle ja valtion päämiesten täytyy selkeästi kertoa, mitä te haluavat tehdä. Me elämme nyt epämääräisessä tilanteessa, joka on aivan sietämätön, aivan niin kuin meillä olisi jonkinlainen kollektiivinen luovuttaminen, me aina vain olemme uhreja. Onko tämä nyt se mandaatti, jonka me olemme saaneet äänestäjiltä? Voin jatkaa tästä. Saksassa sanotaan, että se, joka maksaa, se, se vastaa. Eli siis nyt täytyy neuvot, tämä pitäisi pystyä ratkaisemaan neuvottelussa kolmansien maiden kanssa, jos tämä halutaan ratkaista. Ja siksi minä esitin aiemmin jo kysymyksen siitä, miten keskustelu komissiossa näiden kehitys, turvallisuus ja maahanmuuttajien kesken kaiken sujuun, mitä tähän saada mitään vastausta, nimittäin tämä Saharamed-hanke, jossa ennakkomaksu oli kolme miljoonaa, kymmenestä miljoonasta, mitä tästä projektista nyt ylipäätään sitten saatiin. Ja kysymyshän oli esillä myös kertomuksessa siinä mielessä todettiin, että on liian paljon ohjelmia, jotka liittyvät hankkeita, jotka liittyvät tähän ulkoiseen muuttoliikkeeseen. Ja minua järkytti se, että kokonaissummia ei voitu todeta. Nyt herra Ville, te totesitte, että jopa budjetin rakenteessa ei ole mitään eh, merkintää tälle, että varmaan ole vakavissa. Niin tämä ei voi olla totta. Ei voi olla totta se, että se, että puuttuu tällainen mer- kohta budjetista, niin me emme tiedä, mitä me olemme käyttäneet. Minä haluaisin viedä teidät mukana niin nyt torstaina juhlatelttaa, jossa käyn puhumassa sadolle ihmisille, että voisin kertoa näille ihmisille, jotka maksavat veroja tämän saman asian, koska eihän nyt tällä tavalla voida teitä päästää Sitä Herra Ville vielä kerran. Merci, madame. Euh, peut-être une clarification. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä yksi selvennys on tarpeen. En sanonut, että meillä ei olisi äh, Ähm, talousarvio nomenklatuuria, sanon, että meillä ei ole kehitysavun alalla nimenomaista maahanmuuttokohtaa, joka tekisi mahdolliseksi analysoida nämä kulut. Tietenkin me tunnemme kulut, jotka ovat koituneet. Meillä on sopimukset. meillä on tehnyt paljon talousarvion alalla töitä. On aivan selvää, että jos meillä on sopimus, jos meillä on päätös, meillä on myöskin helposti löydettävät tiedot kuluista. Mutta minä en enää ole töissä tällä alalla, joten en nyt sen enempää asiasta halua puhua. Sitten toinen kysymyksenne. Uskoakseni Äh, tässä kollegani voi paremmin vastata teidän toiseen kysymykseenne. Niin. Nyt sitten varapääjohtaja, joka vastaa näistä varojen käytöstä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Keskustelu eri osapuolten välillä on meneillään kehitysministerit tapaavat 28. marraskuuta, jos muistan oikein. Ja korkean edustajan varapuheenjohtaja johtaa tätä kokousta ja siellä puhutaan myös maahanmuuttokysymyksistä ja komission ehdotuksen toimeenpanosta. Tämä tiedonanto liittyen maahanmuuton ulkoisiin tekijöihin ja myös uudesta investointisuunnitelmasta. Kukaan ei tässä nyt yritä ohittaa tätä kehitysnäkökantaa. Ja siksi tämä projektiryhmä perustettiin, että kaikki otettaisiin mukaan ja että katsottaisiin tätä politiikkaa laajasti ja niitä välineitä, joita me käytämme. Eli me koordinoimme tätä komissiossa. Mitä jäsenvaltioihin tulee, minä mainitsin kriisirahastot, mutta käymme myös paikan päällä siellä, missä jäsenvaltiot ovat aktiivisia ja me valtuuskuntien kautta. Ja sitten tietysti myös avustajia koordinoidaan yhdessä. No, tietysti meidän täytyy vielä tehdä paljon enemmän. No sitten nämä tietokannat ja indikaattorit tai tietoihin pääsy. Me olemme luoneet sisäisen tietokannan, jossa on ryhmitelty näitä hankkeita liittyen maahanmuuttoon. Koska IT-järjestelmät, joita me käytämme, eivät ole suunniteltu tällaiseen raportointiin, mutta voin toistaa sen, mitä kolleganikin tässä sanoi. Tämä kehityskomitea OECDssä ja määrittelee tämän kehitysavun ja me olemme lähestyneet heitä ja me haluamme määritelmän, mitä maahanmuuton hallintoon tulee – Tämä on aika monimutkainen prosessi ja olin mukana tässä keskustelussa aikaisessa virassani. Siihen meni noin 18 kuukautta, kaksi vuotta, että tämä määritelmä saatiin muutettua. Me olemme tämän prosessin alussa, mutta sitä ei ole unohdettu. Sitten tämä Saharamet-hanke Libyassa. Eli tässä on tehty No, minun täytyy tarkistaa tämä asia välineen suhteen ja palaan sitten asiaan. Kiitos. Puolustusvaliokunta tulee tekemään vaihtoehtoinen ehdotuksen, että tätä tarkastellaan vielä täsmällisemmin tätä hanketta. Sahara Medistä vielä. Madame la Présidente. Euh- Rouva puheenjohtaja, komissio ei jaa täysin Äh, näkökulmanne siitä, että Sahara Med-projekti olisi epäonnistunut. On totta, että tämä projekti on törmännyt äh, toteutusvaikeuksiin, jotka johtuvat erityisistä äh, Libyan olosuhteista. Se on jouduttu jäädyttämään monen kertaan, tämä on totta, ja monen kertaan olemme myöskin uudelleen arvioineet projektin toteuttamista, jotta voisimme sopeutua uusiin olosuhteisiin tässä on osio, joka koskee suoraa tukea ähm, maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien ähm, paluuta Libyaan 1,5 miljoonaa euroa ähm, oli osoitettu tähän ja komissio ei ole halunnut tätä projektia äh, uusia. Kiitos. On varmastikin parasta, että huolehdimme tästä asiasta hiukan. Tietysti hyvä, jos tämä hanke on ollut menestyksekäs. No nyt kollega Marinesku, olkaa hyvä. Thank you, Chair. So, uh... Kiitos puheenjohtaja. Komissio puhuu paljon koordinoinnista ja ponnisteluista, joita komission sisällä on tehty kaikkien hankkeiden koordinoinniksi. Aion puhua kollegani Hoffmanin kanssa, niin että me uuden pyynnön mietinnössä, ja kysynkin, onko mahdollista pyytää komissiolta tätä. Minusta niitä meidän pitäisi pyytää sitä, että saamme nähdä tällaisen esityksen, jossa ovat kaikki hankkeet kaikista pääosastoista, kaikkien komission sitten alaisuudessa, jotka menevät tähän suuntaan, eli koskevat muuttoliikettä. Pitää katsoa sitä, onko olemassa koordinointia, täytyy nähdä, onko, miten varat on käytetty, mihin hankkeeseen konkreettisesti ja mitä jokin muu pääosassa tekee tässä asiassa, niin että voimme ymmärtää, mitä näillä rahoilla ollaan tekemässä. Aljo, bitte. Herra Aljo. Oui, madame la présidente. Äh, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin palata hiukan siihen, ähm, mitä puhuimme Saharamed projektista me näemme selvästikin ja myöskin Nusta Elämä Surun on sanonut, että tilanteet ovat hyvin muuttuvia ja että Libya, ottaakseni vain tämän esimerkin, ei ole neutraali missään tapauksessa nykytapahtumissa. Tämä on hyvä, hyvinkin avain kaikkeen tapahtumaan. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta käy ilmi, että meillä oli äh, suunniteltuja toimia, jotka olivat hyvin äh, Ähm, tarkoituksellisia. Tässä Italiassa esimerkiksi herra Beras kun oli toiminnassa, äh, tämä liittyi Libyaan, maahanmuuttajien ihmisten kohteluun, ähm, kansainvälisiin sääntöihin niin edespäin. Libyan tapaushan on saanut räjähtämään tämän koko ohjelman. Näinhän tämä on täysin. Kuten edustaja Lamassur sanoi, Ranska ei vastaa tästä lainkaan. Ja olemme tällä hetkellä ö, tilanteessa, jossa kokonaisuudessaan 10 miljoonaa pitää kuluttaa tähän ja 5,8 miljoonaa ennakkoa komissio on jo maksanut ja vain 3 miljoonaa on käytetty. Mihin tämä loppusumma on mennyt? 3 ja 5,8 miljoonan euron välillä. Mihin ohjelmiin, mihin toimiin nämä rahat ovat menneet? Toivottavasti ne eivät ole menneet muihin asioihin kuin siihen, että ratkoisimme Libyan romahtamisen aiheuttamaa epätasapainoa ja maahanmuuttoongelmia. Tässä kokonaiskeskustelussa selkeästi maahanmuuttokysymys määrittyy myöskin sillä tavalla, jolla Euroopan maat ovat suhtautuneet e- Afrikkaan ja maahanmuuttoon. Tässä maahanmuuttovirtojen hallinta, säätely, vähentäminen ovat yksi asia, mutta jos me jatkamme Afrikassa kehitysyhteistyöpolitiikkaa tiettyjen maiden kanssa samalla tavalla kuin nykyisin, meillä tulee olemaan samoja ongelmia kuin meillä nyt on. Nimenomaisesti nämä ovat ne syyt ei tämä ole mitään kehitysapua. Me tuemme diktaattoreja, jotka pysyvät vallassa ja tiedämme, mitkä seuraukset sillä on. Ja sitten kun meillä on äh, tasapaino solmuja ikään kuin. Näinhän tapahtui Libyassa. Gaddafi ei tullut kenenkään ystävä, mutta äh, hän takasi tasapainon. Ja esimerkiksi Etiopian kohdalla kehitysyhteistyö, äh, siellä on 800 000 pakolaista tällä hetkellä ja äh, Etiopia haluaa tukea vähän niin kuin Turkki, eihän tämä nyt ole mitään kiristystä, mutta annetaan ymmärtää, että jos ei ryhdytä tiettyihin toimiin, toimiin, heidän on pakko päästä sieltä maahanmuuttajia lähtemään. Minä nyt ajattelen, että talousarvojen valvonnassa ja Euroopan unionissa yleensäkin meidän tapamme hallinnoida Afrikka-kysymyksiä on sellainen, että niin kauan kuin politiikkamme on tällainen, ja Ranskalla on oma vastuunsa, kyllä minä sen tunnustan, niin kauan kun harjoitamme tällaista politiikkaa tiettyjen diktaattorien kanssa, tulemme saamaan aivan samaa tulosta aikaiseksi. Algeria on hyvä esimerkki tästä. Voimme siitä vain puhua. Ja kuten Alalamassa on sanonut, hallitusten... Niin, no, minä otan tämän nyt kohteliaisuutena. Il faudra que les gouvernements prennent leur... Hallitusten pitää kantaa vastuunsa. Todellakin heidän pitää toimia koko maailman tasapainon eteen, mutta näin valitettavasti ei todellakaan ole. Meillä on tällainen hämmästyttävä, dramaattinen tilanne, ja jos tarkastamme aivan vain välimäärä tai sitten koko maailmaa. Sender nochmal. Ajalla Sender. Minä nyt en sano mitään, en ole samaa mieltä, mutta haluaisin, anteeksi nyt puhunkin ranskaa, puhun mieluummin espanjaa. Niin haluaisin, että tämä valiokunta ottaisi huomioon myöskin se, mitä Hoffman ja Marinsku totesivat, eli että pakolaiskysymys on eri pakolaisten osalta on asioita ja oikeuksia, joita Euroopan tunnustanut pitää tehdä ero näiden välillä, eli ongelma, joka liittyy pakolaisiin, siihen on asia, joka liittyvät kansainvälisen oikeuteen, jotka olemme tunnustaneet, ja sen toinen asia on sitten poliittinen ongelma, joka johon täytyy löytää ratkaisu Syyriassa, ja se on asia, joka ei kuulu tämän valiokunnan toimivaltaan. Ja täytyy tietysti myöskin odottaa sitä, että neuvosto tekee päätöksiä komission tuella, mutta on kuitenkin selkeä, tehtävä selkeä ero silloin, kun puhutaan pakolaisista. Pakolaisilla on oikeuksia, jotka on tunnustettu, ja tämä on velvoite, joka meillä on suhteessa heihin. Ja, absolut. Ich werf... Aivan. Olisin iloinen, että voisimme ratkaista ne ongelmat, joista olemme vastuussa. Nyt kollega Artyi. Oui, deux, deux questions. Kaksi kysymystä ähm, Rouva Lamarckille ja komission edustajalle. Lehdistö puhuu sellaisesta, tuesta, jota miehittävät voimat olisivat saaneet voidakseen suojella eh, siviiliväestöä Aleppossa ja niin edespäin Syyriassa. Ja nyt on suuria epäilyksiä siitä, että Daesh vaatii ikään kuin tietullin, jotta päästään kulkemaan, ja Bashar al-Assad tekisi samoin. Oletteko te nähneet merkkejä siitä, että tällainen maksu olisi vaadittu, kun on toimittu. Tämähän ei olisi Euroopan unionin tavoitteiden mukaista. Ja sitten haluaisin esittää myöskin kysymyksen Euroopan kehitysrahastoon liittyen. Euroopan kehitysrahastohan ei ole Euroopan unionin talousarvion sisällä. Ja kun puhumme koordinaatiosta, kuinka tätä koordinointia tehdään? Eikö olisi hyödyllistä jonakin päivänä Euroopan unionin kehitysrahasto ottaa osaksi unionin talousarviota. Minä olen ähm, saanut ähm, käyttööni talousarviovaliokunnasta tällaisen kaavion. Äh, meillä on tietynlainen talousarviogalaksi. Tarkoitan tällä sitä, että kun meillä on paljon erilaisia ulkopuolisia rahastoja, äh, globalisaatio, kehitysyhteistyö niin edespäin. Ne ovat ikään kuin antenneja talousarviosta ja me emme enää ymmärrä rakenteesta yhtään mitään. Meillä pitäisi olla ymmärrettävä rakenne ja kaavio, jonka myös kansalaiset voivat ymmärtää. Tämähän on demokratian perusvaatimuksia, jotta me voisimme kantaa vastuumme kansalaisten edessä ja jotta me voisimme ymmärrettäviä asiakirjoja ja lukukelpoisia sellaisia tuottaa. Popovski, dann Herr Wille, dann Frau Lamarck. No, Popovski, sitten Wille Lamarck. Sitten vielä este herra Popovski. Thank you. Um, first on um, Mr. Marines. Ensinnäkin herra Marineskun pyyntö, mitä tähän MAPin kysymykseen tulee, mutta meillä on vain sisäinen tietokanta, joten meidän täytyisi nyt sitten ö, käsitellä tätä DGDEFCON kanssa liittyen budjettiin sen jälkeen me varmasti voimme jakaa tätä tietoa myös teille, eli kaikki määrärahat maahanmuuttoon liittyen, niin kuin tämä nyt on ollut se teidän kysymyksenne. Me toki tiedämme, mikä tämä ero on maahanmuuttajien ja pakolaisten välillä, ja se on otettu huomioon. Esimerkiksi Libanon ja Jordan, tehän olette vierailleet näissä maissa hiljaa, hiljattain. Eli siellä on pakolaisyhteisöjä, No, mutta puhutaanko nyt sitten maahanmuuttajista tai pakolaisista, niin me haluamme taata, että heidän oikeuksistaan pidetään kiinni, että ne on ankkuroitu myös kansainväliseen lainsäädäntöön, esimerkiksi Geneven sopimukseen. Mitä sitten Syyrian tulee? Me pystymme toimimaan siellä vai rajallisesti? Me emme ole Damaskoksessa enää paikan päällä. Me olemme Beirutissa tällä hetkellä. Me teemme ainoastaan yhteistyötä YK kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka pystyvät toimimaan maassa. No, te tunnette ehkä tämän asian paremmin. Me, me emme ole siis EDFssä vastuussa, mutta jotta me suunnitellemme rahoituksen e, ja sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi tässä e, kriisirahastossa. Ja tätä kautta me sitten voisimme koordinoida toimia eri e, komission tahojen välillä. No, nothing to add? Yeah. Onko lisättävä? Ei. No sitten on Valamark. Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole kysymystä puheenjohtaja Ahtyin. Äh, ei ole vastausta puheenjohtaja Ahtyin kysymykseen liittyen näihin äh, niin kutsuttuihin tietulleihin. Mitä sitten tulee tähän suureen talousarviogalaksiin, galaksiin, meillä on sen suuren kaavion lisäksi pieni galaksi maahanmuuton alalla, sillä me olemme tunnistaneet seitsemän eri äh, välinettä, jotka liittyvät äh, tähän politiikkaan. Äh, komissio on meille antanut tietoja alalla tehdyistä sopimuksista mutta me emme, kuten äh, totesin, saaneet näiden sopimusten osalta tietoa todellisista toteutuneista kuluista. Ähm, kuten tiedätte, mehän toimimme sitoumusten ja äh, konkreettisten maksujen kanssa. Me näemme tilanteen, tässä tilanteessa näemme selkeästi, että kun ilmenee tarpeita, me pyrimme löytämään varoja sieltä, missä niitä on, sieltä, missä joustoa on. Ja tällä on myöskin toinen seuraus. Tämä tarkoittaa sitä, että me toimimme helpommalla mahdollisella tavalla me teemme kehitysapua, mutta on paljon vaikeampaa kytkeä kehitysapupolitiikkaa maahanmuuttopolitiikkaan. Sen totesin, uskoakseni tämä on totta ja tämä ansaitsee tulla toistetuksi. Maahanmuuttopolitiikka on hyvin laaja kenttä. Se liittyy laittomaan maahantuloon, ihmisten takaisinottoon ja palautukseen – puhumatta nyt edes pakolaiskysymyksestä, joka ei ollut meidän kertomuksemme alaa, joka kuuluu Euroopan unionin sisäpolitiikkaan ja turvapaikkapolitiikkaan. Mutta meidän tavoitteemme ovat siis erittäin laajat ja huomaamme, että on hyvin vaikea toteuttaa niitä. Me hyvin huomaamme tämän, kun tarkastelemme varojen käyttöä. Suurin osa, suuri osa varoista menee sellaisiin kohteisiin, jotka ovat ennen kaikkea jäsenmaiden huoli, eli rajojen turvaamiseen, laittoman maahantulon hallintaan ja ihmisten mahdollisen palauttaminen. Paljon vaikeampaa on käynnistää tätä hyötyä tuottavaa kehityspolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan linkittämistä. Tämä johtuu siitä, että jäsenmailla ei ole samanlaisia odotuksia ja kuin lähtömailla. Ja lähtömailla on esimerkiksi paljon hyödyllisempää odottaa äh, saada maahanmuutosta äh, tuloja. Ja jäsenmaat pyrkivät äh, lähettämään ihmisiä takaisin ehkäpä, mutta he eivät pyri järjestämään tätä palautusta sen syvemmin taloudellisesti. Me olemme hyvin monimutkaisessa kontekstissa ja me teemme hyvin moninaisten kumppaneiden kanssa monissa monimutkaisissa tilanteissa yhteistyötä, erityisesti naapurustoalueellamme, joka on sekä maahanmuuttoaluetta, kriisialuetta että läpikulkualuetta. Marokko, Libya, Syyria, Jordania, Naprustoalueen maat ovat ja kaikki sellaisia, joilla on erilainen suhde maahanmuuttoon ilmiönä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla politiikkaa, joka tekee mahdolliseksi ottaa huomioon kaikki nämä erilaiset ristiriitaiset vaikeat odotukset. Ja tästä huolimatta meidän täytyy määritellä täsmällisempiä tavoitteita, jotta voisimme luoda puitteet toiminnallemme. Ja tässä yhteydessä tulee kysymykseen yleisemmin ottaen poliittinen kumppanusta Euroopan unioni harjoittaa ulkosuhteissa ja tämän lisäksi myöskin ähm, erilaisten tarpeiden tunnistaminen ja räätälöityjen projektien luominen jotta saisimme Euroopan unionin toimijat eh, eri edustustoissakin aktiivisemmin mukaan. Haluatko esittää sille käyttää puheenvuoron? Ei. Että halua enää käyttää puheenvuoroa, joten me olemme sitten päässeet tämän kohdan käsittelyn loppuun. Kiitän myöskin puhe, budjettivaliokunnan puheenjohtaja kovasti ja pysymme tässä ja muissa asioissa edelleen yhteydessä. Kiitos työntekijöille tämä asia tarvitsee meidän yhteistä huolenpitoamme. Nyt jatkamme seuraavalla kohdalla esityslistalla. Ja kun kohta kuusi on jo käsitelty, tulemme nyt tutkimukseen Turkista. Esittelijä on edustaja Valli. Merci, Kiitos näkemiin. Niin, ja haluaisin antaa puheenvuoron tutkimuksen esittelyä varten. Nyt ainakin katson, että löydän nimen täältä. Kysymys on seurannasta, joka liittyy tietysti kertomuksen vuonna 16 vuodelta 2009. Minulla ei välttämättä ole mitään papereita, tiedä kuka te olette, tehdä mitä itse esittäytyä, olen pahoillani. Um, yes, this is the, uh, um, Kiitos. Tässä on tutkittu, miten liittämistä edeltävät määrärahat on käytetty, hallinnoitu ja valvottu ja valvontajärjestelmästä. Tämä on raportti 16 vuodelta 2009 tässä on kolme tutkimuksen aluetta. Eli ensimmäinen liittyy tähän liittymistä edeltävään rahoitukseen, sitten Euroopan, Euroopan investointipankin lainat Turkille ja sitten kolmas liittyy pakolaisten rahoittamiseen Turkissa. Minä käsittelen tätä raporttia ja sitten kollegani käsittelee sitten tätä kolmatta aluetta, mitä pakolaisiin Turkkiin tulee. Tämä saatiin päätökseen toukokuussa tänä vuonna. Tutkimus tehtiin tammikuun ja huhtikuun välillä tänä vuonna. Eli jotkut näistä tiedot varsinkin kohdassa kolme. No, mehän tiedämme, että tässä on tapahtunut valtavasti kehitystä tämän ajanjakson jälkeen. No ehkä tämä ensimmäinen tutkimusalue, eli liittymistä edeltävä rahoitus. Täällä oli useita kysymyksiä ja minä olen ottanut tässä esille neljä avainkysymystä. Ensinnäkin se, että määrärahoja on väärinkäytetty ja jos näin on tapahtunut, niin mitä asialle on tehty. Sitten toinen kysymys liittyy tilintarkastustuomioistuimen erityisraporttiin. Ja sitten kolmas kysymys liittyy rahoitusvolyymeihin ja ovatko ne olleet oikeutettuja. Ja sitten neljäs kysymys liittyy siihen, mitä lainsäädäntömuutoksia on tehty Turkissa liittyen liittymistä edeltäviin neuvotteluihin. Eli palaamme tässä vuoteen 2005 ja meiltä pyydettiin arviota siitä, ovatko nämä lainsäädäntömuutokset lähentäneet Turkkia EU:hun vai loitontaneet siitä vai ovatko ne olleet neutraaleja. No nyt sitten tämä ensimmäinen kohta eli määrärahojen väärinkäyttö. Ehkä on tärkeää painottaa, että me emme voi verrata Me emme voi verrata tilannetta Turkissa muihin hakijamaihin, koska ei ole julkisesti olemassa olevia tietoja, joten nämä tiedot olivat aika vaikeasti saatavilla. Komissio ei pystynyt meille niitä antamaan ja Olafilta ei tullut vastausta lainkaan ja sitten me löysimme havaitsimme, että Turkin viranomaiset olivat aika yhteistyöhaluisia tässä yhteydessä. on laajoja ja systemaattisia tarkistuksia Turkissa niin kuin muissakin hakijamaissa ja nämä prosessit ovat sellaisia, joita voidaan verrata toisiinsa. Niitä on ollut myös muissa hakijamaissa menneisyydessä. Kansallinen viranomainen sanoi, että epäsäännönmukaisuuksia on ollut 397. Tämä on noin 27 miljoonan summa vuodesta 2002 lähti. Eli tämä 0,4 prosenttia rahoituksesta vuosina 2002 ja 2013. Me emme verrata tätä muihin maihin, joten me emme voi sanoa, onko tämä hyvä vai huono asia Tietysti kaikki mukaisuudet eh, ovat sellaisia, jotka eivät ole toivottuja, mutta tämä luku ei nyt kuitenkaan ole ehkä kovinkaan suuri. Tässä ei vielä kaikkia määrärahoja ollut edes jaettu ja sitten ongelmiin kiinnitettiin huomiota ennen sitä. 162 tapausta on rahoja peritty takaisin. Ja näitä tapauksia siis tutkitaan. No sitten tämä tilintarkastustuomioistuimen raportti 16.2009 ja seuranta siihen liittyen. Olen tehnyt tässä yhteenvedon tähän raporttiin liittyen ja tämä liittyy ennen kaikkea liittymistä edeltävään rahoitukseen. Täällä oli kriteerin ja puitteiden puutteita, kun määritellään prioriteetteja, ex ante tarkastuksia ei myöskään oltu tehty, kun pohditaan sitä, miten strategisiin tavoitteisiin parhaalla mahdollisella tavalla päästään. Ei ollut tietoja myöskään järjestelmän tehokkuudesta, eli Eli mm, ei tiedetä mitä muutoksia tämä apu on saanut aikaiseksi. Ja tavoitteet olleet epäselviä, epärealistisia ja indikaattoreita ei ollut määritelty riittävästi. Ja, ja tässä toimenpanojärjestelmässä ei myöskään ollut riittävästi henkilökuntaa hallinnoimassa ja tätä kautta toimeenpanossa oli ongelmia, oli viivästymisiä. Mitä itse seurantaan tulee, kun tämä raportti saatiin valmiiksi ECA 2, sitten on aloitettu, tämä on tämä toinen väline, ja tämä on uusi sektoraalinen lähestymistapa, vaikka ei ole oikeastaan selvää, että onko tämä sektoraalinen lähestymistapa sinänsä kovin uusi tapa, koska tällä tavalla hoidettiin kysymyksiä myös vuosina 2002 ja 2006. On uusia sektoritason indikaattoreita, jotka ovat olleet strategisia luonteeltaan ja ne käyttävät tietoja hyväksön ei ainoastaan komissiolta ja Turkin viranomaisilta, vaan myös muilta viranomaista, kuten Euroopan investointipankilta. Ne ovat makrotaloudellisia indikaattoreita ja ihmisoikeusindikaattoreita. Mutta Tämä ei ole täysin kehittynyt sinä aikana, kun me tätä tarkastelimme ja sitä ei oltu nostettu e- esille vuoden 2015 edistymiskertomuksessa. Eli tämä matriisi täytyisi nyt täyttää siltä osin, jotta saataisiin käsitys siitä, että onko editystä tapahtunut näiden indikaattoreiden suhteen. Me keskityimme kappaleeseen 23 ja 24. Ja en mä nyt oikein tiedä, onko tässä tapahtunut edistystä. On hieman epäselvää, mitkä tavoitteet tässä kohdassa on eli minkälaisia järjestelmiä käytetään, se tiedetään, mutta ei, ei oikeastaan tiedetä, mitä muutosta odotetaan, onko tämä nyt sitten tukea poliisille tai jollekin toiselle taholle. Ei tiedä, miten järjestelmät, no miten niiden pitäisi muuttia ja miten tätä muutosta sitten tullaan arvioimaan. asiakirjat olivat vähemmän läpinäkyviä ja vähemmän selkeitä kuin aikaisemmissa liittymistä edeltävissä välineissä. Ja tässä oli yhdistetty asioita yhteen valtavaan taulukkoon. Ja on aika vaikea tulkita näitä monessakin tapauksessa ja niitä ei nyt välttämättä pysty käyttämään hallintovälineinä. Mitä hallintoon tulee? Tässä oli aika sekava kuva, mitä vastuuseen tulee. Laajentumispääosasto on ollut tässä mukana, mutta Turkin viranomaiset ovat käsitelleet joitakin kysymyksiä ja jotkut sitten Ankaran EU-edustajat verkostossa. Overview of what Um, Ei ole kovinkaan helppo saada yleiskuvaa siitä, mitä arvioita on tehty ja mistä ne löytyvät. Eli Turkki mainittiin usean otteeseen joissakin arvioissa, joissa on esillä useita maita kun tilintarkastustuomioistuin julkaisi raportinsa, niin oli aika vähän tietoa sen tehokkuudesta, avun tehokkuudesta. Siis me teimme analyysin e- erilaisista arviointiraporteista ennen kaikkea tähän kysymykseen liittyen. Ja aika harvoissa on selkeä kuva siitä, mikä itse asiassa on muuttunut tämän tuen avulla. Tämä on järjestelmäongelma oikeastaan, koska tietoa ei ole saatavilla, koska indikaattoreita ei ole kehitetty ja tavoitteet eivät ole niin selkeitä. Eli on aika vaikeaa monissakin tapauksissa löytää tietoja, jotta niitä voidaan sitten analysoida. Ja tässä on painotettu menettelytapoja ja vastuuta tässä yhteydessä. Ja tässä ikään kuin on tällainen rasti ruutuun menettely. Eli nämä suuntaviivat on jaettu eh, eri suuntiin. Me viittaamme suuntaviivien vuodelta 2008. Tämä oli menettelytapa asiakirja, eikä oikeastaan sellainen asiakirja, joka antaisi ohjeita. Ja kun me tapasimme vastuussa olevan pääosaston, niin kaikki arviointiraportit, jotka liittyvät liittymistä edeltävään raporttiin vuosille 2002 ja 2006, niin ne ei, eivät ole saatavilla enää ja ne eivät ole enää olennaisia, ainakin näin viitattiin, koska siinä viitattiin tukeen, joka on annettu jokin aika sitten. No sitten tämä oikeutuskysymys liittyen rahoituksen volyymeihin. Ehkä tässä on nyt järkevää tarkastella tätä, tätä rahoituksen tasoa. Tässä on siis kolme eri välinettä, joita tarkastellaan. Eli EPA 1 verrattuna tässä on kasvua havaittavissa ja sitten EPA 2 on las, tapahtunut laskua tässä taulukossa. Näette vuosittaisen rahoituksen. Sitten, no en nyt tiedä mistä tämä alkaa, mutta 17, 18, 19, 20. Kun tarkastelimme tätä, niin vuosittaiset summat eivät vielä olleet, niitä ei ole vielä lyöty lukkoon. Ja me halusimme ymmärtää, että onko tässä joku tekninen lähtökohta rahoitukselle, ja Degener kertoi meille, että nämä ovat lähinnä poliittisia päätöksiä, mutta pyrimme ymmärtämään, miten nämä siirretään sitten konkreettisiin summiin, vaikka se pohjautuu poliittiseen pohdintaa, niin ehkä tässä nyt kuitenkin odotettaisiin jotain metodologiaa tai jonkinlaista pohjaa sille, miten nämä poliittiset kysymykset sitten siirretään konkreettisiksi summiksi. Eli tämä rahoituksen pohja ei tässä nyt ole kovin silmä. Sitten per capita summat ovat paljon alhaisemmat Turkissa kuin muissa maissa, mutta käyttöasteet ovat myös alhaisemmat kuin muissa maissa. Ja sitten viimeinen kommentti, että tämä 2002 toimeenpano ongelma – Tämähän oli siis vuosi, jolloin tämä liittymistä edeltävä rahoitus otettiin käyttöön, niin meille kerrottiin Turkin puolelta, että tämä suma, joka syntyi yli kymmenen vuotta sitten, niin se itse asiassa vieläkin vaikuttaa tähän liittymistä edeltävän tukeen. No sitten nämä lainsäädännölliset muutokset Turkissa. Me pyrimme tässä tarkastelemaan komission vuosiraportteja aina vuodesta 2005 ja me löysimme noin 230 viittausta lainsäädäntöön ja sitten me analysoimme sitä, olivatko nämä viittaukset myönteisiä vai kielteisiä vai olivatko ne neutraaleja. Eli suurin osa viittauksista viitattiin siihen, että lainsäädäntö lähensi Turkkia EU-hun, mutta jossakin tapauksissa ehkä noin kymmenessä prosentissa tapauksista niin samanaikaisesti raporteissa sanottiin kuitenkin, että on varaumia. Neljässä osassa tapauksissa ei voitu määritellä kommenteista, että oliko lainsäädäntö nyt lähentänyt Turkia EUn vai ei. Ja noin 13 prosentissa tapauksista sanottiin selkeästi, että lainsäädäntö vaikutti niin, että Turkki liikkui poispäin Euroopasta. Kolmena vuonna oli tällainen huippu loppu, mitä kielteisiin viittauksiin tulee. Ja me emme pystyneet sitten näkemään, mikä tämä akkumulatiivinen vaikutus, kerranaisvaikutus sitten tässä on ollut. No, mitä sitten johtopäätöksiin tulee? Niin haasteet Turkissa eivät oikeastaan liity ainoastaan Turkkiin, koska tämän samantyyppisiä kysymyksiä on havaittu myös aikaisemmissa hakijamaissa ja mahdollisesti myös tämän hetken hakijamaissa ja ennen kaikkea kun puhutaan interventioista. Ehdottaisimme, että koska nämä asiat ovat hyvin pitkäaikaisia ja ne koskevat monia maita, niin ne syntyvät oikeastaan itse järjestelmästä, joka liittyy tähän liittymistä edeltävään rahoitukseen. Tässä ei pysty nyt syyttämään yhtä yksittäistä tahoa. Mielestäni on tärkeämpää tarkastella tätä järjestelmää kokonaisuutena. Me ehdottaisimme, että pitäisi painottaa menettelytapoja ja vastuukysymyksiä arvioinnissa. Eli järjestelmän läpinäkyvyydessä on ongelmia. On vaikea löytää tietoa, jota voitaisiin analysoida. Jos me tässä nyt katsomme Turkkia, me saamme tietoja vuodelta 2002, ne on komission web sivuilla mutta sitä on aika vaikea analysoida, koska tämä täytyy sitten manuaalisesti kerätä jostain. Ja kuten sanoin, näitä arviointiraportteja ei ole saatavilla. Ja tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä oikeastaan saadaan tietoja Jotkut ehkä saattaisivat sanoa, että arviointiraportti vuosille 2002-2006, niin se on aika historiallinen, mutta <laughs> eikä ajankohtainen, mutta jos ajattelemme Turkki, se on siis hakijamaa. Ja voitaisiin ehkä sanoa, että tässä täytyy tarkastella näitä asioita pidemmällä aikavälillä eikä reagoida lyhyen aikavälin tapahtumiin. Me olemme ehdottaneet, ehkä olisi katsoa näitä järjestelmäongelmia pidemmällä aikavälillä niin, että näistä liittymistä edeltävän rahoituksen tiedoista tulisi järjestelmällisempiä ja niihin pääsisi helpommin käsiksi. Ja oli eh, myös tarkastella EPA 2 hierarkiaa. Se on aika epäselvä, ainakin mitä eri sektoreihin tulee. Ehkä pitäisi olla johdonmukaisempia suuntaviivoja, jossa ei keskitytä ainoastaan menettelytapoihin, vaan myös johonkin teoreettisiin kysymyksiin. Mitä sitten tämä valvon, nämä valvontapuitteet, jotka mainitsin, Ehkä ne pitäisi päivittää vuosittain ja se pitäisi eksplisiittisi ottaa myös vuosiraporttiin mukaan. Sitten ei lukijan täytyisi vetää omia johtopäätöksiä. European um, investment loans to Turkey, there were three. Sitten tämä tutkimusalue kaksi, Euroopan investointipankki, lainat Turkille ja miten tässä nyt on pidetty kiinni EUn periaatteesta ja onko näitä EIP-lainoja käytetty siihen, että eurooppalaiset yritykset asettuisivat Turkkiin mieluummin kuin johonkin EU-jäsenvaltioon. Eli onko tässä ollut jotain epäoikeudenmukaisia etuja? Eli EIP-lainat Turkille on 2 miljardia euroa vuosittain vuodesta 2005 lähtien. Mitä löytöihin tulee, ne ovat kohtuullisen neutraaleja. Ei ole mitään todisteita siitä, että tässä oltaisiin toimittu epäjohdonmukaisella tavalla. Tässä on otettu nämä korruptiosuuntaviivat huomioon. Ja tässä on pidetty kiinni pankkikäytännöistä, mutta tässä on kaksi avainkysymystä, joita me tarkasteltiin, joita käytetään, kun puhutaan EIP-lainoista tällaisessa ympäristössä ja sosiaalisissa kysymyksissä. Ja ne lainat, joita me tarkastelimme, siinä viitattiin ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin. Emme tarkastele tietenkään kaikkia lainoja, mutta joitakin tapauksia tarkastelimme. Ja ei ollut todisteja siitä, että e p määrärahoja olisi käytetty siihen, että olisi houkuteltu eurooppalaisia yrityksiä takaisin Turkkiin. Päälöydös oli, että ei ollut paljon näyttöä EIB-lainojen tehokkuudesta. Ehkä täytyisi vielä äh, kehittää tällaista arviointikulttuuria Turkissa. Ja tässä nyt sitten tutkimusalue kolme ainakin tässä puheenvuoro nyt kollegalleni. Niin. Olemme keskittyneet seuraaviin kohtiin rakenteeseen, seurantaan ja valvontaan ja niin vaikutuksiin, joita tällä on tähän asti ollut. Ja viime kädessä puhutaan ehdoista EUn ja Turkin yhteiselle toimintasuunnitelmalle. Nyt haluaisin kestä lyhyesti näistä alueista ensin, mikä liittyvät ehtoihin tässä yhteisessä toimintasuunnitelmassa, koska kollegani tästä puhui hyvin paljon. Äh, Tapahtui paljon sekä, kun julkaisimme tämän sen tutkimuksen – siitä lähtien, kun on ollut kriisi vuonna 2011, EU on eri välineiden kautta osoitun varoja tänne. Ja tässä on erinäisiä elementtejä, joita tietysti haluaisin tarkastella. Esimerkiksi EUn erityisrahasto, joka on luotu kriisin alueellisen luonteen käsittelyyn. Ja erityinen väline, jonka pitää osoittamaan varoja eri välineille. Yleisesti katsottuna tämä on ollut hyvin vaikeaa siinä mielessä, että on vaikeassa selkeää, että tietoja siitä, mitä varoja on nostettu pakolaisille, jotka ovat Turkissa. Sitten pitäisi saada selkeä kuva siitä, miten käytännössä tämä koordinointi tapahtuu. Sitten seurantaa ja valvontamekanismit. Totesimme, että yleisesti ottaen – ex post kontrollimekanismit näyttävät johdonmukaisesti, mutta oli liian varhaista arvioida niiden tehokkuutta. Ajatellen sitä, että tilanne on uusi ja jotkin välineet ovat uusia, niin kuin mainitsen aiemmin. Olen myöskin todennut, että tietoa rahoituksesta oli vaikea löytää ja siihen oli vaikea päästä käsiksi. Näyttää sitä, että komissio reagoi huolestuneisuuteen, joka liittyy EU-hankkeiden eh, rahoituksen seurantaan viime vuoden loppupuolella niin, että tehtiin yhä useammin raportointia, joka liittyy näihin asioihin. Sitten myöskin liittyy vuoden 2009 tilintostumistoimen kertomus, joka liittyy YK-virastojen kautta tapahtuvan rahoituksen valvonnasta. Tässä on nyt muu, tiukempia raportointivelvoitteita tämän seurauksena. Myöskin on Yleisesti katsottuna Turkin viranomaisten roolin osalta on katsottu, että he vain koordinoivat toimia, mutta Turkin pakolaisväline ja uusi rahoituskorvaukset, jotka menevät Turkin sisäministerille, jotka liittyvät pakolaisten vastaanottoon, on lähetetty EU-Turkisopimuksen puitteissa, kun tämä tutkimus tehtiin, oli hyvin vähän tietoa siitä, mitkä ovat vaikutukset ja miten tavaroiden valvontaa tapahtuu sitten tähän sen avun tehokkuuteen ja mitä voidaan oppia. Tästä on syytä uskoa, että tehokkuus olisi vaikea arvioida siksi, että on puutetta siitä, miten voidaan arvioida tarpeita, joita pakolaisilla on. Ja tämä on asia, jota on käsitelty yhteisessä tarve raportissa, johon Turkki ja EU-viranomaiset yhteen tänä vuonna vaikea arvioida tehokkuutta. kävi myös tapauskohtaisesta tutkimuksesta, jossa arvioitiin erästä tiettyä hanketta ja todettiin, että tehokkuutta oli vaikea arvioida siksi, että puuttui perustavia tietoja, tavoitteita, tietoa tavoitteista, mutta toisaalta voitiin todeta, että tästä on opittu ja on tämattu huomioon jatkoyhteistyössä ja seurantahankkeita nyt seurataan tästä erityisrahastosta. Ja lopuksi tällä saattaa olla jotain yhtenäisyyttä, yhteneväisyyttä EUn muuttoliikepolitiikkaan liittyvien muiden kysymysten kanssa. Ja tämä on asia, joka kaipaa pohdintaa muuttoliikepolitiikassa ei pelkästään Turkin tapauksessa, vaan ylipäätään naapurialueella. No sitten suositukset lopuksi. Tämä tutkimus haluaa, että olisi lisää avoimuutta EUn ulkoisessa rahoituksessa Turkille ja koordinoinnin kehittymisessä myöskin todetaan, että pitäisi varmistaa, että ohjelmat sovitetaan prioriteetteihin, joita on määritelty arvioinneissa, ja että Tämä siis todettiin, että tällaisen arviointiin on tarvetta ennen kuin me saamme tämän tutkimuksen päätökseen. Siksi tämä suositus on myös suositus siinä, että pitäisi seurata eh, kehitystä siitä, mitä on tapahtunut ja että näistä käytäntöistä havainnoista voitaisiin oppia. Ja myöskin on tarvetta pohtia muuttoliikepolitiikan puhtimista EU-ssa nimenomaan sen tehokkuuden lisäämiseksi ja tehokkuuden mittaamiseksi tulevaisuudessa. Tämä ottaisi omin aiemmat kokemukset ja se, mitä on opittu niistä käytänteistä naapuru, naapurialueella kaikissa maissa, joissa EU toimii kaiken kaikkiaan. Loppusanana voitaisiin sanoa, että se, että pakolaiskriisi tulee jatkumaan, koska Syyriassa on edelleen kriisi, merkitsee sitä, että on tärkeää oppia siitä, miten varoja aiemmin on käytetty, että voidaan parantaa EUn rahoituksen käyttöä vastaisuudessa vielen Dank für die... Kiitos tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta ja tärkeistä havainnoista, jotka mekin olemme jo tehneet. Siis se, miten näitä edistymiskertomuksia, mitä niissä on todettu siitä, miten voidaan seurata varojen käyttöä. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, joissa pitäisi tapahtua jotakin. Toivoisin, että me ainakin yrittäisimme viisi, seitsemän vuotta hankkeen päättymisen jälkeen todeta, Onko niin, että veronmaksajien varoilla rahoitettu hanke edelleenkin toimii? Toivon, että tällaisia tuettaisiin, tällaisia esityksiä täällä meidän valiokunnassa. Ja nyt Marko Valli esittelijänä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sì, grazie presidente. Sono anch'io di questo... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä teidän kanssanne. Meillä pitäisi olla täsmällinen puitteisto ja periaatteet eh, siitä, miten varoja käytetään erityisesti liittymistä valmistellessa näissä maissa, joiden pitää sopeutua kaikkiin poliittisiin vaatimuksiin, joita Euroopan unionin liittymisellä on. Meidän täytyy näistä tiedoista nyt eh, ottaa oppia. Haluaisin kiittää erittäin hienosta työdöstä teitä. Tämä ei ole aina ollut helppoa. Ja tämä tutkimus nyt tuo esiin erittäin huolestuttavia johtopäätöksiä liittymistä valmistelevan tu- tuen tehottomuus. Turkissa on avoimuusongelmia myöskin komission puolelta. Meillä ei ole komissiosta näin tukien tuen saajista tietoja. Maahan on sellainen, jossa on hyvin korkea korruptiotaso. Me olemme myöskin viime kuukausina havainneet, että demokratian periaatteet rapautuvat. Erdogan on 50 000 virkamiestä erottanut. Heidän joukossaan on hyvin paljon opettajia, peruskoulun opettajia, toisen asteen opettajia ja niin edespäin. Ja meidän pitäisi kuitenkin periaatteessa tuellamme auttaa Turkkia rakentamaan demokratiaa eikä loitontumaan siitä. Tuen osalta ähm, tämän Turkin kanssa tehdyn sopimuksen osalta äh, valvonta on hyvin epämääräistä. Minulla olisi muutama kysymys komissiolle. Ensinnäkin äh, tutkimuksessa käy ilmi se, että varojen käytössä on selvää läpinäkymättömyyttä. Niepää-osasto kertoo, että ei ole saanut ähm, tiedon keräysjärjestelmästä tietoa. Ja kuitenkin IPA 2 liittyvät petokset pitää kaikki ilmoittaa Olafille. Olaf ei ole ää, ähm, tällaisia tapauksia kuitenkaan saanut käsittelyyn ainoat äh, petostapaukset olivat 397 äm, hipatapausta, jotka Turkin viranomaiset toivat äh, esiin itse, ja 9 miljoonaa näistä varoista Turkin ähm, viranomaiset itse ovat perineet takaisin. Kuinka komissio voi valvoa tätä toimintaa, jos tieto on näin epämääräistä, jos komissio ei voi estää Ähm, väärinkäytöksiä liittymistä valmistelevassa rahoituksessa, mitä tämä oikein tarkoittaa ihmisoikeustilanteen kannalta. Turkinhan pitäisi parantaa ihmisoikeustilannetta meidän tasollemme, mutta vuodesta 2010 asti tilanne on hyvin huolestuttava. Voiko komissio selventää nämä puutteet? Onko sillä tulosindikaattoreita liittyen taloudelliseen vaikutukseen, joka tällä tuella on Turkin demokratialle? Ja sitten mitä tulee pakolaisiin, kuudesta miljardista on puhuttu pakolaisuuden yhteydessä, tämä on monimutkainen tilanne. Kuinka paljon yksi pakolainen maksaa? Tämä on minun yksinkertainen kysymykseni. Onko meillä jotakin viitearvoja, jotka perustuisivat tutkimuksiin, joita te olette tehneet? Voitteko tarjota meille jotakin äm, analyysejä? Vai maksetaanko tämä raha vain noin vain ja katsotaan, kuinka tilanne kehittyy Turkissa saamatta mitään tietoja Euroopan unionin varojen käytöstä? vaikuttaa siltä, että väärinkäytöksiä ei ole pakolaisrahastossa esiintynyt. Tämä olisi mielestäni yllättävää. Italiassa olemme huomanneet, että on olemassa melkoisen laajalle levinnyt ähm, korruptio näiden mekanismien suhteen. Minua yllättäisi se, että Turkissa tilanne olisi erilainen. Kuinka voitte varmistaa sen, että mitään petoksia ole tapahtunut? Ja sitten 18. maaliskuuta tehdyssä sopimuksessa komissio äm, lupasi lokakuuhun mennessä purkaa äh, Turkki vaatimukset. Voiko komissio kertoa nyt, kuinka tämä sopimus on edennyt? Sitten äh, investointipankille muutama kysymys. Voiko investointipankki kertoa miksi vuosikertomuksessaan ei puhu petostapauksista, minkälaisia äm, seurantajärjestelmiä EIP käyttää Turkissa, jotta se voisi varmistaa sen, että lainoja ja rahoitusta ei ole suunnattu korruptioon tai terrorismin kaltaisiin toimiin. Minkälaisia tarkistuksia tehdään EIPn rahoituksen suhteen. Tiedän, kuinka asia toimii Euroopan unionin alueella, mutta Turkissahan meillä täytyy varmaankin olla tiukempaa kontrollia. Mitä kriteerejä käytetään lainoja myönnettäessä, kun haluamme tukea Euroopan unionin prioriteetteja? Minkälaisia post tarkistuksia tekee EIP tarkistaakseen sen, onko lainoitus ollut tuottavaa ja on niillä ollut taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta. Turkki on maa, joka saa mm, Euroopan unionin ulkopuolella eniten, Tur- eniten Euroopan unionin rahoitusta. Ja tämä liittymistä valmisteleva ohjelma saa myöskin houkuteltua paljon rahoitusta Ottaen huomioon, että rahoitus on näin korkealla tasolla, mielelläni kuulisin komissiolta ja Euroopan investointipankilta lisätietoja. Ja tiedän, että myöskin kollegat ovat huolissaan tilanteesta. Tutkimus tuo selkeästi esiin se, minkälaisia ongelmia meillä on ollut. Ja, Dank. Kiitos. Kollega Piipää. Ja, vielen Dank an die Gutachter und Kiitoksia esittelijälle ja olen lukenut tämän raportin jokin aika sitten, mihin, ja meillä on ollut joskus kriteerejä, ja me pystyimme komission kanssa pohtimaan sitä, miten nämä hankkeet on siirretty EU-lainsäädäntöön. Nämä hankkeet mainittiin, no, tulokset olivat pettymys silloinkin, mutta mitä nyt kuulin, niin siellä ei ole siis läpinäkyvyyttä, eikä ole käytetty mitään selkeää metodia. Ja tämähän tarkoittaa, että IPA maksut määrärahamaksut tulisi lopettaa. En tiedä, olemmeko olleet tässä jo pidemmällä, että onko meillä ollut selkeä, krite- selkeitä kriteereitä ja odotan olla, mitä komissio sanoo tästä asiasta. Olen kyllä teidän kanssa samaa mieltä, mutta kaiken kaikkiaan olen erittäin pettynyt tähän arviointiin. Ennen kaikkea mitä pakolaiskysymyksen tulee. Eihän sillä sanota mitään Meillä on välineitä, mutta sitten ei mitään muuta. Olisin tässä kyllä nyt halunnut enemmän sisältöä ja ajankohtaisempia viittauksia, koska mehän olemme nyt myös menossa Turkkiin, että ei tässä nyt kovin paljon ollut. Olen pahoillani. Ajalla sender, pitää. Ajalla sender. Si. Niin. Kiitos tästä esityksestä, mutta Tämä sisältää tietoja, joita liittyvät asiakirjaan, joka tuli mutta Haluaisin kuitenkin kysyä asiantuntijoilta, kun tämä tutkimus on tehty, että minusta oli tärkeää se, että ymmärtäisimme, miten tehdään päätöksiä tämän kriisin osalta. On ollut tämä rahoituskriisi ja kertomuksessa tuomioistuin on Kreikasta ja tämän kriisin etenemisestä, samoin myöskin se, että miten voidaan ymmärtää, että miten kun tehdään päätöksiä, kuinka ne tehdään päätöksiä ja mikä on komentoväylä, joten millä tavalla tämä päätös sitten tapahtuu, miten, mitä sitten tapahtuu sitten seuraaville ongelmille. Eli kun tehdään päätös, on paljon elementtejä, jotka vaikuttavat siihen kiire, se miten, millä tavalla asia esitellään, erilaiset näkökannat, joita on eri mailla. Ja minusta haluaisin tietää, onko tässä tutkimuksessa voitu katsoa esimerkiksi sitä, miten tehdään päätöksiä ja miten tämän päätöksen tekee, miten ne toimijat ovat mukana, miten tämä riippuu siitä, mitä sitten tapahtuu, mutta siis ennen päätöksiä, niin päätöksiä ovat kriittisiä, vähemmän kriittisiä, tai se, että pyritään reagoimaan kysymykseen, siis mm, mitä, ajatellen sitä, mitä oli aiemmin, ja mikä oli päätös, joka oli aiemmin, ja täytyisi myöskin, main, myöskin mainita nimeltä näitä, täytyy olla naming ja shaming, sellaista pitäisi myös tapahtua, mutta Haluaisin todellakin tietää sen, koska joka kerta me törmäämme yhä uudestaan tähän ohjelmaan, ongelmaan. Pyrimme ymmärtämään sitä, kun ongelmat riittävät siihen päätöksiin, jotka ovat tehty asianmukaisesti aiemmin. Kollegi Aljo, pitää. Aljo. Oui, merci de me donner... Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Luonnollisesti kiitän asiantuntijoita heidän työnsä laadusta ja, näin, ja edustaja Valia hänen hienosta kysymyksistään. Tässä on muutamia kysymyksiä, jotka nyt heräävät. Jos nyt olen ymmärtänyt oikein, mikään ei ole selvää. Mikään, missään kysymyksessä ei ole selkeää vastausta. Ja kun tarkastelemme summia ja tavoitteita, joita määrittelimme työllemme ja lopputulosta, Tämä ei ole kovin kaunista. Ja vielä pahempaa, me olemme sokeasti maksaneet varoja tietämättä minne nämä edes päätyvät. Tämä politiikka, joka meillä on käynnissä jo kauan aikaa, johtaa siihen, että meillä on liittymistä valmistelua tukea, jota on miljoonia maksettu ja me emme edes tiedä, minkälaisia tuloksia on saatu näissä moninaisissa projekteissa, joita on rahoitettu. Minä Haluaisin nyt komissiolta tiedostella, miten voidaan tai kuinka komissio tulevaisuudessa tulee Turkin nykytilanteessa pystymään siihen, mihin se ei pystynyt edes aikaisemmin paljon helpommassa tilanteessa. En tiedä, oletteko kuulleet näitä lukuja, mutta meidän täytyy asettaa kaikki kontekstiin 3000 tuomaria ja 8000 poliisia, jotka on pidätetty, 16 000 virkamiestä ja meillä on 16 000 virkamiestä lomautettu, meillä on kymmeniä ihmisiä, joita on pidätetty journalisteja ja muuta. Kuinka me tällaista voimme sietää Turkin suhteessa? Meillähän on kahdenväliset suhteet Turkkiin, mutta nyt ehkäpä olisi oikea aika jäädyttää ähm, liittymistä valmistelevat suhteet Turkin kanssa kahdesta syystä, sillä menneisyydessä mikään ei ollut selvää Turkin kanssa ja tulevaisuuden suhteen meillä on niin paljon äh, herra Erdoganin ja Turkin suhteessa epäselvyyksiä, ettei näe kuinka me voisimme jatkaa neuvotteluja sellaisen tahon kanssa, joka on pikkuhiljaa muuttumassa islamilaiseksi ta- tasavallaksi? Minä asetin itsekin puhujalistalle. Noisi yksi kysymys tutkimuksen laatijoille, mitä se toteamus, että vuonna 2006 lukko vaikuttaa vielä vuonna 2016. Olisin kuulla, mistä tämä johtuu, koska eihän näitä voida työntää eteenpäin edellä koko ajan näitä varoja. En, en ymmärrä, miksi näin pitkän ajan jälkeen tämä edelleen jatkuu. Ja haluaisin nyt hiukan kuulla, mitä tietoja teillä on. Sitten kysymys komissiolle. Toisaalta toteamus, että on olemassa poliittisia menoja. Ja tämähän, riippuuko tämä päivätilanteesta vai mitä tämä nyt, mitä tämä merkitsee, mitä merkitsee poliittiset menot, siis onko sitä mitä ehdokasmaa haluaa me emme voi vaikuttaa tähän, mutta mitä tällä, tämän otsikon pitää käsittää. Sitten raportointi näistä etenemis, etenemiskertomusten osalta. Tilasto oli hyvin mielenkiintoinen, se on kovaa työtä. Ei ole varmaan, ei ole aina kovinkaan hauskaa lukea tällaisia kertomuksia, mutta tilastot ovat mielenkiintoisia, koska näyttää siltä, että meitä eivät ole kiinnostaneet itse varat ja varojen kannalta se, etääntyykö Turkki meistä vai lähestyykö se meitä. Miten voidaan kuvitella sitten se, miten ehdokasmaa, jonka pitäisi liikkua kohti EUta, voidaanko sillä rahalla pakottaa liikkumaan kohti EUn suuntaan, tai jos tätä ei tapahdu, olisiko sitten niitä rahoja enää, enää liiku. Eli pitäisikö tämä olla tällainen perusta tällaiselle varaukselle tai että varoja voitaisiin jäädyttää? kysymys on siis ongelmista hankkeessa, vaan kysymys tällaista perustavanlaatuisesta suunnasta. Olisiko tämä asia, jota kenties voitaisiin pohtia? Etenkin kun nyt brittiystävät ovat päättäneet erota EUsta, ja he ovat tähän asti aina massiivisesti olleet Turkin jäsenyyden takana. Kysyisinkin, miten tämä tulee niin sitten jatkumaan tästä eteenpäin. Onko komissiolla yleisnäkemystä siitä, mitä tapahtuu hankkeille, jota seitsemän vuotta sitten päätettiin, onko tästä mitään tietoa vai onko tämä nyt vain sitä, että rahat, jotka on käytetty, on käytetty ja se siitä. Strategy on Turkey, osaston johtajalta. Pyydän, että hän käyttäisi puheenvuoron. Kiitos, että olette täällä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ehkä äh, sanon, mitä me kuvittelemme, että Turkissa tapahtuu Ehkä puhun tässä hieman pidempään, mutta sitten minun ei tarvitse seuraavassa kohdassa enää puhua. Virkamiehenä täytyy olla todellakin rohkea, jos haluaa olla eri mieltä talousarven valvontavaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja olen puhunut täällä usean otteeseen. Ja tämä on varmasti ensimmäinen kerta, kun haluan olla eri mieltä teidän kanssanne. Mielestäni tämä tutkimus ei ole mitenkään hyvä ja herra Piper ja muut ovat kyseenalaistaneet sen, joten tässä metodologia ei ole ollut hyvä ja tässä ei ole ymmärretty sitä, miten me teemme työtä ja minä annan tässä esimerkkejä ja kun vastaan kysymyksiin, mutta ehkä meidän tulisi pohtia sitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla me käsittelemme näitä. näitä. Eli, eli Manfredin antamat tiedot, siinä nähdään kaikki yksityiskohdat, mitä tulee epäsäännönmukaisuuksiin ja keskustelemme Olaf-tasolla, mutta tarkastelen tätä myös tiimissä, niin nyt meillä on perustavaa laatua oleva ongelma, mitä metodologiaan tulee. Ja tässä ei ole faktoja taustalla, joten no, tämän nyt sain sydämeltäni. Eli meidän kokous on tänään, kun elämme aika vaikeita aikoja turkissuhteet ja muotoilen tämän aika diplomaattisesti, en ehkä niin rohkeasti. Meillä on monia haasteita ja maahanmuuttohaaste on varmasti kaikkein suurin. Jos olisimme istuneet täällä vuosi sitten, olisimme puhuneet kymmenestä tuhannesta ihmisestä, jotka päivittäin tulisivat. Ja todellakin 18.3. tehdyssä lausunnossa ja sen jälkeen olemme saaneet tilanteen hallintaan. Nyt puhutaan 94 ja luutolit 2000 luokkaa ennen toimeenpanoa. Me emme ole tiedottaneet tässä hyvä, mutta tässä salakuljettajat eivät enää pysty toimimaan ja Egean meren ei ole enää menetetty niin paljon henkiä. Jos tarkastellaan kolme ensimmäistä kuukautta, 366 henkeä kuoli ja, ja nyt sitten toimenpanon jälkeen luku 20. En sano, että tämä on hyvä luku 20 liikaa, mutta kuitenkin luvut ovat laskeneet huomattavasti. Tämä liittyy myös siihen, että me olemme tehneet töitä. Olen esittelijän kanssa yhdessä asiassa eri mieltä. Jos katsotaan tätä 8.3. tehtyä lausuntoa, niin komissio tulisi tukea Turkkia pyrkimyksissä, pyrkimyksissään viisumivapauteen liittyvien tavoitteiden yhteydessä. No, me emme ole saavuttaneet näitä tavoitteita, koska Turkki ei ole vielä täyttänyt ehtoja, ja tässä on avainkysymyksiä, esimerkiksi terrorismi, lainsäädäntö, tietosuoja. Tämä on tärkeää, jotta me voimme taistella petoksia ja korruptiota vastaan. Metodologia on selvä. Me jatkamme, kun maa on täyttänyt kriteerit. Me teemme töitä Turkin kanssa, mutta meidän täytyy myös valvoa sopimuksia ja meidän täytyy tässä toki myös pitää kiinni viisumivapausmetodologiasta. No nyt sitten yksi asia, joka mielestäni on ongelma tässä raportissa. Missä me nyt olemme tällä hetkellä? Te tiedätte, että kolme miljardia oli saatavilla tässä ensimmäisessä siivussa. Yksi miljardi tulee yhteisön budjetista sitoumukset vuodelta 2016-2017 ja sitten kaksi miljardia tulee Euroopan yhteisön budjetiin. Ja nämä ovat ulkoisia tuloja ne menevät eri budjettikohtiin ja te toki myös valvotte niitä ja minä olen Afet työryhmän kanssa keskustellut tästä aika yksityiskohtaisesti. No, 2,2 miljardia euroa on jo sidottu ja me olemme tehneet sopimuksia ja tämähän vasta hyväksytyy eli sopimuksia 1,2 miljardin suuruusluokassa ja jos tässä nyt, kun te käytte Turkissa, niin te ehkä voisitte tarkastella paikan päällä näitä hankkeita. Miksi? Koska me emme puhu vaikutuksista. Ehkä jos me tarkastelemme esimerkiksi tätä 300 miljardin sopimusta koulutusministeriön kanssa. Tätä kautta annetaan koulutusta viidelle tuhannelle syyrialaiselle lapselle, jotka eivät ole saaneet vielä kol- jos tämä 300 miljoonaa euroa, joka on tehty terveysministeriön kanssa. Tässä antaa terveyspalveluita kahdelle miljoonalle syyriapakolaisille. Ne on selkeästi dokumentoitu näissä sopum- sopimuksista. Sitten tämä sosiaalinen turvaverkosto. Meillä on todellakin hieno järjestelmä. Voin antaa teille myös esimerkki. Siinä on pieni luottokortti. Eh, pakolaiset saavat ikään kuin valvoa omaa kohtaloaan. Ja siinä annetaan kuukausittain pieni summa, joka ladataan tälle luottokortille. Ja tätä kautta sitten pakolaiset voivat ostaa esimerkiksi ruokaa. Eli jos joku olisi ollut toukokuussa paikan päällä, he olisivat nähneet, että tämä hanke toimii. No, onko tämä helppo? Ei, rehellisesti sanottuna eh, emme kai tässä toimi suljetuin oven. No, sanon jo tämän joka tapauksessa. Tämä on vähän kuin Monty Python leffasta. E- eli me meidän täytyy todellakin nyt Euroopan unionin sanoa, että me olemme toimineet ja me olemme käyttäneet määrärahat ja me tiedämme, mitä tapahtuu. Joten olemme luottavaisia tämän asian suhteen. No sitten laajempi poliittinen tilanne, se on erittäin haasteellinen, se on aivan selvää. Me olemme olleet solidaarisia Turkin kanssa. Olen Britannian kansalainen. No en tiedä, miten tässä parlamentti olisi, parlament, olisi pommitettu maassa, niin mutta samanaikaisesti meidän täytyy ottaa huomioon, että 40 000 henkilöä on pidätetty, 100 000 ovat menettäneet työpaikansa. Ja Turkille on haastavaa taata, että kaikki nämä hetkilöt tutkitaan yksilöllisesti ja aika lyhyessä aikavälissä myös. Eli he saavat myös yksilöllisen kohtelun tuomion tuomioistuimen edessä. Ja tämä todellakin on suuri, olisi suuri haaste mille maalle tahansa ja ainakin Turkille. No sitten tämä edistymisraportti. Minä en tiedä, mitä edistymisraporttien konsultit ovat tutkineet, mutta eivät varmaan ainakaan komission esittämää, koska ne muutokset, joita me e, esitimme ja ne liittyvät myös keskusteluihin täällä, myös tilintarkastusistumen kanssa. Me olemme tehneet työtä herra Brokin ja kollegoiden kanssa AFETissa Eli siinä on selkeä metodologia ja sen avulla voidaan arvioida, mitä maa on tehnyt kumulatiivisesti tiellään kohti Euroopan unionissa. Ja tässä otetaan 12 kuukautta huomioon. Ja tässä todellakin on arvoasteikki hyvästä edistymisestä. Se on viisiasteinen asteikko. No, Ehkä tässä esittelijän kanssa käyn läpi nämä asiat ja annan teille sitten jotain tarkempaa tietoa ennen kuin te vierailette Turkissa. Ja Turkki on haaste tänä vuonna, koska oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kehitykset ja sananvapauteen liittyvät kehitykset eivät ole edistyneet. Ja se on selkeästi esitetty ilman mitään epämääräisyyksiä meidän raportissamme 9. marraskuuta. Miksi tämä on niin tärkeää? Koska EPA on uuden sukupolven rahoitusväline. Se on se, mitä varapuheenjohtaja Georgieva on halunnut ottaa käytön. Eli jos otetaan oikeudellinen perusta EPassa, meidän meillä täytyy olla tiettyjä indikaattoreita ja tavoitteet täytyy asettaa. Ja mm, meidän täy, meillä siis on myös indikaattoreita, eli maalla täytyy olla sektoraalisia tavoitteita ja tämä nähdään ensi vuonna. Ja tässä voidaan myös palkita edustamisesta. Se voi olla 10 prosenttia EPA-instrumentista vuosittaisella tasolla, eli tämä huomattava ähm, määrä, se voi olla 150 miljoonaa, joka voidaan vähentää tai se voidaan lisätä jonkun maan kohdalle. Tämähän on koko lainsäädäntöprosessin sydämessä ja miten voi olla, että joku ei ole tätä nähnyt, koska se on nyt kristallin kirkkaasti esitetty tässä oikeus perustassa. Mitä sitten kriteereihin tulee ja sitten toimeenpano, no toki meillä on ollut ongelmia Turkin kanssa, koska Turkki ei ole pystynyt antamaan selkeitä tavoitteita näissä kysymyksissä, ennen kaikkea mitä ihmisoikeuksiin kuulee. Ja kun me arvoimme tätä, niin johtopäätös on nyt aika looginen tässä yhteydessä. Ja me maksamme, ja me kiinnitämme myös huomenta Äh, rahoituksen läpinäkyvyyteen. En ymmärrä näitä kommentteja. Jos menet äh, komission internetsivuille, siellä on kartta, jossa näkyy joka ikinen sopimus, joka on allekirjoitettu ja siinä sanotaan, kuka on hyötynyt mistäkin. Siinä on taulukoita äh, ja mitä välineitä on käytetty minkäkin sopimuksen kohdalla. No sitten tähän läpinäkyvyyteen esimerkiksi tämän kansalaisjärjestön kanssa, jonka kanssa me teemme yhteistyötä. Siellä arvioidaan sitä, miten apujärjestöt toimivat maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi indeksi vuodelta 2016, joka on juuri julkaistu, ne on edistynyt huomattavasti ja se on nyt indeksissä 13 siellä. Se on edistynyt vuoden 2013 jälkeen ja se on parantanut läpinäkyvyyttänsä 26 prosentilla. Tässä on katsottu budjettiasiakirjoja ja niin edelleen. En minä todellakaan ymmärrä, missä tämä kuilu on syntynyt. muut kysymykset? Seuraammeko Olaf-tapauksia? Kyllä. Ja eh, tässä tietysti myös eh, luottamuksellisuudesta pidetään kiinni. Sitten, sitten takaisin perintä. 2002-2006 hankkeista on peritty takaisin noin 72,85 miljoonaa euroa. Se on noin 8,4 prosenttia määrärahoista. Jo, kun takaisin perinnät ovat vielä kesken, koska se on tällainen riitojen ratkaisumenettely vähän niin kuin rakennerahastojen kohdalla ja tämä osittain selittää sen, miksi on ollut joitakin viivästyksiä joidenkin hankkeiden kohdalla, koska tässä tarvitaan hieman aikaa, että nämä kaikki menettelyt saadaan hoidettua loppuun, mitä takaisin perintään tulee. No, me olemmeko tyytyväisiä toimeenpano vauhtiin? No emme ole me olimme suhteellisen myöhäisiä EU-puolella, mitä monivuotiseen rahoituskehitykseen tulee, mutta me emme anna rahoitusta hajotetun järjestelmän kautta ennen kuin me olemme nähneet, että järjestelmä on ö, hyvä. Minä olen tammikuusta lähtien käsitellyt näitä kysymyksiä ja liikennepuolella ei vielä olla edes saatu käsiteltyä vuoden 2014 kysymyksiä, koska järjestelmän täytyy toimia ennen kuin rahoitusta annetaan. Ja ongelmia on ollut myös kilpailutuksen suhteen Turkin puolella. Ja tässä ähm, pysäytettiin sitten joidenkin hankkeita, koska meidän täytyy olla varmoja sen toimivuudesta. No kuinka paljon yksittäinen pakolainen maksaa, no ei tässä voida mitään tarkkoja lukuja antaa, koska se riippuu siitä, mitä palveluita tarjotaan. Me olemme tehneet tutkimuksia, mitä koulutukseen ja terveyteen tulee, ja ne ovat olleet pohjana joissakin puheenvuoroissa, mutta no, miksi sitten maahanmuuttorahastojen kohdalla ei ole ollut mitään epäselvyyksiä, koska Tämä syntyi vasta maaliskuussa, joten me kuitenkin tarkastelemme tätä ja meillä on myös työn alla puitteet, jonka avulla me voimme sitten arvioida näitä hankkeita. Viisumikysymys, se kai jo hoidettiin. No, mitä teemme tulevaisuudessa suhteelle Turkin kanssa? No, se varmasti riippuu Turkin edistymisestä liittyen liittymistä edeltäviin kriteereihin. Tämä on poliittisesti tärkeä suhde monessakin mielessä. Me voimme tukea Turkkia lakia, mutta me voi korvata siitä. Ja 9.11. te saatte sitten syvällisemmän arvion ennen kaikkea liittyen metodologiasta. Ja tätä kautta sitten kirkkaasti voidaan ymmärtää, mihin ollaan liikuttu 12 kuukauden aikana. Pahoittelen, että puhuin näin pitkään. Ähm. Kiitos. Tämä oli toivottua, että esitetään vastalauseita, mutta minä olen valmis hyväksymään teidän vastalauseen, mutta silloin sun tietää, miksi, te, miksi teidän te aika summittaisiste tuo, arvioitte tämän tutkimuksen, mutta me oikein ymmärrä, miksi tuli tähän johtopäätöksen. Olisin vielä pyytää teitä hiukan puhumaan hiukan vielä lisää ja kertomaan tästä tutkimuksesta. I I Minä annan erinäisiä esimerkkejä siitä, että en ymmärrä erinäisiä kommentteja, jotka liittyvät avoimuuteen, en ymmärrä kommentteja, jotka liittyvät edistymiskertomuksiin, en ymmärrä kommentteja, jotka liittyvät perintään, On monia esimerkkejä, eli kun mieloitet tutkimusta, niin ja minä yleisesti olin hyvin avoin tutustuessani arviointikertomuksia, koska ne ovat hyvin tärkeä väline meille oman osastoni puitteissa, mutta vain muutamaa poikkeuslumuttamatta suosituksella on hyvin rajallisesti mitään arvoa ja nämä laatijat eivät ole aina jostakin syystä saaneet aikaan todellista oikeaa kuvaa asiasta. Saattaa johtua siitä, että me olemme pystyneet tämän riittävästi tietoa tai oikeaa tietoa. Tämä joukko on toiminut melkoisen paineenalaisessa liittyen nimenomaan tähän muuttoliikekriisiin ja siihen, että meidän rajallisesti henkilöstöä valitettavasti kun näin nämä suositukset ja näin eh, kommentit, joita on tehty, jotka liittyvät siihen, että ei olisi eh, avoimuutta. En minä pysty näkemään sen yhteyttä siihen, mitä me teemme päivittäin työtä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron tutkimuksen laatijoille, jotta he voivat esittää omat vastakommenttinsa. Um, yes, well we... Niin, me niin, tämä avoimuuden kysymys. Minusta on tärkeää ymmärtää, että on ehkä eros, joka johtuu siitä, missä istuja istuu pääosaston sisällä, niin voi niin tiedot ovat saatavilla, niin tietää, tietää mistä ne löytää, tietää miten saa nuo tiedot. Me, herra Moutio ei ollut meidän käytettävissä, mutta tapasimme jotakin hänen kollegoistaan – ja jotkin tiedot, jotka liittyivät esimerkiksi epäsäännöllisyyksiin, me saimme eri tietoa eri osista komissiota. Nun osalta saimme tietää, että Neerillä ei ollut näitä tietoja ja mm, ja minusta me emme sanoneet, että edistymiskertomukset eivät olisi avoimia. Tämä viittaa enemmän rahoitukseen ennen liittymistä ja ennen kaikkea epä kaksi asiakirjoihin. Niitä on vaikea ymmärtää, vaikka ymmärtää, mitkä ovat olleet tavoitteet tietyissä interventioissa. On tällainen yleinen kysymys, joka liittyy avoimuuteen – ja tiedon saatavuuteen. Oli hiukan taistelua se, että sai tällaisen yleiskuvan näistä arviointikertomuksista, mitkä, kuka ne oli tehnyt, miksi olivat saatavissa, miksi eivät olleet saatavilla. Jotkin niistä ovat saatavilla komission verkkosivulla, mutta jälleen kerran se ei ole kaikkein helpoin verkkosivu löytää tietoa. Minä en nyt väitä millään tavoin, että komissio pyrkisi tekemään tämän tiedon vaikeasti saatavaksi, mutta se miten se esitetään, on jo este sinänsä, että koskee myös sitä, miten saa tietoa aiemmista rahoitusvälineistä ja miten se on saatavilla. Niin kuin sanon, on hyvä, että kaikki hankepiirteet aina vuoteen 2002 saakka ovat saatavilla, mutta jos haluaa tehdä jonkinlaisen rahoituksen analyysin tai muun analyysin, joutuu manuaalisesti etsimään asianmukaisen rahoitustiedon, ensin eh, siis keräämään nämä tiedot netistä ja sitten itse asiassa keräämään copy-paste-periaatteella näitä tietoja. Niin. Nämä olivat siis ensimmäiset. Mitä tulee sitten näihin suoritusraportteihin. Näistä, näistä kysymyksistä olemme tietoisia, mutta me saimme delegaatiolta valtuuskunnalta tiedon, että on 10 prosentin tällainen suorituspalkkio tiettyjen tavoitteiden saavuttamisesta, mutta tästä ei syntynyt kuitenkaan kokonaiskuvaa tilanteesta, että tämä ei toimi toisinpäin, että ei leikata rahoitusta, jos tavoitteita ei saavuteta. Ja tämä oli ainakin se tieto, jonka me saimme. Ja näyttää olevan niin, että ei ole mitään yhteyttä strategisten indikaattoreiden ja yksittäisten interventioiden tai hankkeiden välillä. Jatkanko muista, muista kysymyksistä, jotka nousivat esille? Mitä tulee sitten? Niin. Missä ja miten? Niin. Tiedot päätöksenteosta. Se ei ole niin selvää ainakaan meille. se olevan niin, että on sitä, että viitataan eri säädöksiin ja eri asiakirjoihin – mutta on asioita, jotka menevät näiden taakse. Ja ei ole esimerkiksi perusta rahoitukselle, tietylle rahoituksen tasolle, ei ole vieläkään selvää. Me olemme pyytäneet, me olemme esittäneet tämän kysymyksen silloin, kun me tapasimme DG Nearin edustajia, ja meille sanottiin vain, että se on puhtaasti poliittista. Ehkä Moody, jos hän olisi pystynyt tapaamaan meidät, hän olisi voinut selittää tämän yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin, mutta siis mikä tämä metodologia tämä prosessi takana on, on edelleenkin epäselvää. Joten kyllä menettelyt jäsenyyttä edeltävään rahoituksen ovat äärimmäisen mutkikkaita, eikä niitä ole hyvin dokumentoitu. Mutta kun kysytään sitä, miksi jokin tietty päätös on tehty, vastaus hyvin usein on, että se liittyy tiettyyn asetukseen ilman, että välttämättä esitetään konkreettisempaa viitettä siihen, missä vaiheessa pääte, päätös oli tehty ja mitä kriteerejä oli käytetty päätöstä tehtäessä. Sitten tämä suma kysymys. Tämä tuli turkkilaiselta äh, asianosaiselta, joka oli hyvin perillä tilanteesta. Ja se palautuu siihen aikaan, jolloin 2002 tuki käynnistettiin ja Turkin viranomaiset olivat aika hitaita resurssoimaan tätä keskeistä rahoitusyksikköä ja oli hiukan e, kahdenlaista näkemystä siitä, minkälaisia ihmisiä työskenteli siinä. Tämä oli tilanne, joka, jossa se ei toiminut hyvin, mutta miten se on jatkunut siitä eteenpäin. On kohdistunut valtaisaa painetta tähän järjestelmään, jotka liittyvät muutoksiin, jotka liittyvät eri jäsenyyttä edeltäviin instrumentteihin, joten on ollut päällekkäisyyttä ensimmäisen välineen, eli Turkin jäsenyyttä välineen ja edeltävän välineen ja EPA 1 välillä. EPA 1 vaatii sitä, että luodaan, IPA 1 vaatii sitä, että luodaan rakenteita rakennerahaston rahoituksen kautta. Ja nyt IPA 2 on paluu sektorikohtaiseen lähestymistapaan, ja Turkin viranomaiset ovat maininneet, että tämä on heille ongelmallista, koska heidät on nyt, nyt ryhmitetty tiettyihin sektoreihin, joissa instituutiot eivät ole tottuneet harjoittamaan yhteistyötä. Ja he rohkaisevat voimakkaasti sitä, että saataisiin aikaan johdonmukainen sektorirakenne, johon liittyy sitten tavoitteita ja tämä on myös asia, joka aiheuttaa ongelmia. He myöskin mainitsevat sen, että tämä ennakko selvittäminen, joka liittyy tukeen, on, että se on hyvin intensiivistä ja tämä on hyvin vaativaa. Viivästymistä aiheutuu käsittääksemme myös siitä, että aina ei ole hyvin nopeita vastauksia komissiolta avainkysymyksiin – ja tämä on noussut esille erityisesti seurantaohjelmien osalta, jotka liittyvät alueellisen kilpailukyvyn operatiiviseen ohjelmaan, koska vastuun siirtäminen DG-regiosta takaisin DG-neariin, niin Turkin toimijoiden osalta vastausten kulku ei ole ollut niin nopea kuin mihin olivat tottuneet silloin, kun DG Regio vastasi ohjelmasta. Ja he ovat joutuneet odottamaan vastauksia hyvin tärkeisiin kysymyksiin. On ehdotettu et, tai todettu, että äm, neuvojen ohjeiden laatu on lyhyellä tähtäyksellä ainakin hiukan äh, kärsinyt tästä vastuun siirrosta. Voisi tietysti esittää hyvin yksinkertaisen vastauksen tähän, miksi tällainen suma edelleen on siksi, että Turkin viranomaiset eivät ole osoittaneet riittävästi resursseja, varaa, varoja ja ihmisiä näiden varojen hallintaan. Tämä saattaa olla syy, mutta minusta on muitakin asioita, jotka liittyvät tällaisiin järjestelmällisiin kysymyksiin, joilla on oma vaikutuksensa. Kiitos. Meillä alkaa nyt aika loppua. Haluaisin vielä lopuksi antaa kollega Ballille puheenvuoron, mutta haluaisin kuitenkin pyytää muutama asia. Tämä on sitten lukuja, mitkä liittyvät tähän turkkivälineeseen ja joista meidän pitäisi huolehtia matkallamme kahdesta miljardista kolmeen miljardiin. Voisiko kenties lähettää tällaisen yhteenvedon siitä, minkälaisista hankkeista on kysymys ja kuka nämä rahat saa? Aivan olemme saaneet tämän. Hyvä, kiitos. Sitten nämä 67 miljoonaa 567 miljoonaa. Ja sitten meitä tietysti kiinnostaa siis se, mitä ovat keskimääräiset kustannukset pakolaista kohti, jotka ovat perustana näille maksuille. Minkä suuris, miten suurista summista on kysymys, miksi tämä pitää olla kolme miljardia? Tämä olisi meidän kannalta hyvin mielenkiintoista. Tästä puhuin graafin kanssa, eli olisi mukava, jos saisimme tästä lisätietoa. Ja jos kollegat, jotka tulevat mukaan tälle matkalle, haluavat esittää toiveet Turkkimatkasta, olisi hyvä, jos nuo toiveet vielä saisimme kuulla. Antaisin vielä kollega Zellerille puheenvuoron vielä ennen kuin kollega Valli saa puheenvuoron, koska nyt voimme jatkaa sitten keskustelua pääosaston johtajan regionista. No, eine Frage. Kiitos. Yksi kysymys vain. Täällähän sanottiin, että Turkille on annettu huomattavia määrärahoja jotta voitaisiin taata se, että pakolaislapset pääsevät kouluun. Mutta lapsethan puhuvat arabiaa, eivätkä turkkia. Ja jos he ovat käyneet koulua Syyriassa, niin se on sitten tapahtunut arabiaksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Miten koulut Turkissa voivat taata sen, että he saavat käydä koulua arabiaksi, tai jos se tapahtuu turkiksi, no tarvitaan opettajia, koulutettuja opettajia, sosiaalityöntekijöitä varmasti myös, koska monet lapsista ovat traumatisoituneita. Miten tätä kaikkea valvotaan niin, että siitä syntyy jotain järkevää? eikä tämä ikään kuin ole tällainen alibi ainoastaan. Voisitteko ottaa mukaan tämän kysymyksen ja vastaista kirjallisesti? Ja nyt kollega Valli. Aivan nopeasti, kiitoksia. EIP voisi tarjota kirjallisia vastauksia kysymyksiin. Ja eh, kyllä minä tiedän, että tämä on vaikea toimintaympäristö meitä Erdogan kiristää. Meillä on tämä 6 miljardin sopimus, joka on hyväksytty toimielimissä, mutta sillä ei ole mitään oikeusperustaa. Me sanomme 6 miljardia, koska hän uhkasi avata rajat ja ihmiset tulisivat tänne. Ja tämän lisäksi meillä on vi- viisumisopimus. Oikeudellisesti tässä on avoimia kysymyksiä. Meillä ei mitään oikeudellista sopimusta kuitenkaan ole kuuden miljardin sopimusta. Ja jos nyt tämä heitetään sivuun, avoimuus, vaje, erityisesti maahanmuuton alalla, on sellainen, että sama ongelma esiintyy Italiassa. 35-60 euroa ähm, me käytämme jokaista maahan saapujaa äh, kohti Onko tilanne samanlainen Turkissa? Minkälaisia sopimuksia te teette? Sillä jos sopimuksia tehdään näin, tässä on nimenomaan se vaara, jonka kautta järjestetyn rikollisuus pääsee mukaan ja rahanpesua tapahtuu. Me tiedämme, että myöskin voi olla intressejä. Pyydämme, että komissio puuttuisi tähän tilanteeseen. Tämä voi johtaa vaikeisiin tapauksiin, joissa komissiolla ei ehkä ole kovinkaan hyvää kuvaa siitä, mitä tapahtuu. Ei vähiten siksi, että toiminta on jakautunutta eräät kantavat vastuuta maahanmuutto-ohjelmista – muualla Euroopassa. Esimerkiksi Italiasta voitaisiin saada hiukan lisätietoja myöskin. Odotan mielenkiinnolla komission lisätietoja. Tämä on hyvin elävä keskustelu ja täytyy taata, että se pysyy elävänä tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Kiitos. Haluan kiittää myös tutkimuksen laatioita. Joka tapauksessa seuraavaan seuraamaan asiaa edelleen, myöskin Turkin matkallamme. Muistutan siitä, että tarvitsemme vielä jäseniä mukaan tälle matkalle, joka käynnistyy alkaa ensimmäinen marraskuuta Ankarasta. Meillä on vielä kolme paikkaa vapaana. Nyt vain vähän mieli rohkeaksi, hyvät miehet, niin olisi mukavaa, jos meitä olisi seitsemän henkeä. Pyydän anteeksi investointipankilta. Meillä ei ole kertakäistä nyt aikaa. Muuten emme pääse eteenpäin. Ehkä voitte vastata näihin kysymyksiin, joita esitettiin myös kirjallisesti. Kiitokset. Näin tulemme seuraavaan kohtaan listalla, joka on nyt vastuuvapauden käynnistäminen aluepolitiikan pääosaston kanssa. Aloitamme keskustelun. Esittelijänä on Achim, Joachim Zeller. Aluksi haluaisin onnitella pääjohtaja Lemaitreä nimityksestä. Ja nyt teillä on puheenvuoro, saatte käy, esittää lyhyesti asian. Frau Vorsitzende, ähm, Rouva puheenjohtaja, kiitos kauniista tervetulia sanoista. Uh, Arvoisat jäsenet, hyvät kollegat, todellakin uh, muutaman sadan johdanto kyseessä on uh, vuotuinen kertomus, jonka minun edeltäjäni on allekirjoittanut vuoden 2015 osalta. Luonnollisesti minä täysin olen tämän kertomuksen takana myöskin. Sanoisin aluksi, että tämä kertomus vahvistaa hyvin vahvan, vakaan kehityskulun hitaasti tarpeelliset varaumat ovat vähentyneet ja on myöskin tervetullutta meidän silmissämme. nähdä, minkälaisia riskejä tällä koko kaudella meidän varojemme käytössä on ollut. Nämä kumuloituneet riskit ovat noin yhden prosentin tasolla meidän arviomme mukaan nyt kun olemme Äh, vuoden 2007-2000 alkaneen kauden äh, saattaneet päätökseen, me näemme, että meillä on nyt selkeä merkki siitä, että tämä kausi on ähm, tämän kahden prosentin merkityksellisen rajan alla viime vuosi oli hyvin kiivaan valmistelun vuosi. Kyseessä on yhä melko lailla valmisteluvaihe. Vuonna 2015 piti sopia monien jäsenmaiden kohdalla eri ohjelmista, joita ei vuonna 2014 vielä käynnistetty. Ja jäsenmaista saatiin tietoa, että myöskin siellä työ on jatkunut. Uh, progressing more uh, rapidly. Nyt uh, etenemme nopeammin. Ja myöskin kaikkien muiden ehtojen suhteen me haluaisimme taata varojen käytön laadussa mahdollisimman korkean tason ja tässäkin olemme edistyneet melkoisen hyvin. Kaikki nämä ehdollisuudet määrittelemällä tässä yhteydessä ex ante ehdot mainitsisin erityisesti. Tässä oli se, mikä minulla oli sanottavana Kiitoksia. Ja, Dank, Kiitos. Esittelijä on kollega Tsellä. Olkaa hyvä. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Lemaitrelle, joka nyt on täällä vieraanamme. Vuosi 2015 on, jos halutaan, hiukan mutkikas vuosi. Itse asiassa sen piti olla toinen vuosi tällä tois, uudella tukikaudella rakennerahastojen ja kohesiorahaston osalta. Kuitenkin 80 prosenttia maksuista 2015 oli edelleen ja 2007-2013 tukikauden hankkeille, eli edellisen ohjelmakauden hankkeille, ennakkomaksut vuodelle 2014-2020, siis uudelle ohjelmakaudelle, ovat olleet 7,8 miljardia euroa. Näin tietysti toim- tämä toimintakertomus vuoden 2015 osalta koskee ennen kaikkea painopistenomaisesti edellistä ohjelmakautta, ja näin ilmeisesti tulee olemaan myöskin tilastuomioistuimen vuosikertomuksessa. Toimintakertomus osoittaa, jos katsoo lukuja, myönteisen trendin yli 35 000 hanketta tutkimuksen ja kehityksen alueella oli tuen kohtana 2014. Ekateen tutkimuksen ja kehityksen alueella saatiin tuettua lukuisia hankkeita ennen kaikkea PK-yritysten puitteissa ja yli Tätä kautta on luotu 80, yli 8000 työpaikkaa myöskin uusiutuvan energian, ympäristön ja liikenteen alueella. Sielläkin rakentajat ovat huolehtineet, huolehtineet kasvusta ja työllisyydestä, mutta siitä huolimatta nousee erinäisiä kysymyksiä. Tämä indikaattori, joka koskee työpaikkojen luomista, onko se todella sovelias kehityserojen määrittämiseen alueiden välillä ja miten näistä kehityseroista päästään eroon, koska tavoitteenhan kohesiopolitiikassa on se, että taloudellisesti voimakkaammilla alueilla kilpailukyky ja työllisyys säilyvät ja taloudellisesti heikommat alueet ainakin saatetaan lähemmäksi eurooppalaista keskiarvoa. Tässä mielessä minusta meidän täytyy vielä harjoittaa pohdintaa sen osalta, ovatko nämä eh, indikaattorit sellaisia, että ne heijastavat asioita todellisesti ja mitä sitten tulee kestävyyteen eh, luotujen työpaikkojen osalta, me emme aina eh, saa täyttää avoimuutta näistä kysymyksistä. Sitten kysymys, joka koskee sitten yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä. Sitä voitaisiin kuvata paremmin ja meidän pitäisi saada myös varmuutta siitä, että tiedot tutkitaan, jotka jäsenvaltiot välittävät. Ja eräs hanke, joka liittyy kohesio- ja rakennepolitiikkaan, on se, että ennen kaikkea hankkeet, jotka liittyvät ylikansallisiin liikenneinfrastruktuureihin, äh, näiden osalta edelleenkin on puutteita, joita on nähtävissä kertomuksestakin usein sisäliikenteeseen, sisäisen liikenteeseen, maan sisäisen liikenteeseen investoidaan sen sijaan, että kiinnittäisiin huomiota rajat ylittävään liikenteeseen. Tärkeää on, meillähän on eurooppalainen talouden ohjausjakso, miten maat, erityiset suositukset, jotka koskevat talouden ohjausjaksoa, voitaisiin yhdistää mahdollisuuksiin, joita rakennerahastot tarjoavat niin, että nämä suositukset johtaisivat sitten käytännön toimiin. Toinen kysymys tietysti olisi onko pääosasto regio voinut käyttää kumppanuusratkaisuja niin, että voitaisiin vahvistaa jäsenvaltioiden tällaisia ohjelmia, koska tällaiset kumppanuussopimukset, joita oli jo jatkettu vuonna 2014-2015, ja että niitä usein solmittiin aika pulan aiheuttamassa paineessa ja voidaan kysyä, onko varsinaisia tavoitteita tätä kautta voitu saavuttaa. No sitten näistä yksittäisistä ohjelmista – on edelleenkin neljä ohjelmaa 2000-2006 ohjelmakaudelta Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Niitä ei vielä ole saatettu päätökseen. Ja tässä me tarvitsisimme lisätietoa näistä ohjelmista ja siitä, milloin voidaan odottaa, että ohjelmat kymmenen vuoden jälkeen lopultakin saadaan päätökseen. Kysymys, joka koskee tietojen luottavuutta, joita saadaan jäsenvaltiosta, sen jo mainitsin. Meillä on tässä yhteinen hallintamenettely, joten tärkeä perusta arvioinnille ovat tiedot, joita saadaan eh, jäsenvaltiolta ja mitä komissio tekee tietoisuuden kohottamiseksi jäsenvaltioissa. Se on tärkeää, jotta voidaan arvioida kohesiopolitiikan menestystä perinteinen lähde virheille ovat kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia. Miten komissio pyrkii tätä riskiä vähentämään? Ja tässä yhteydessä huomaan, että esimerkiksi arvonlisäveron korvaamista koskevat säännöt ovat epäselviä, koska ne usein ovat vir- lähde virheille. Ja minusta tässä tarvittaisiin voimakkaampaa keskittymistä siihen, että noudatetaan sääntöjä ja, tai sääntöjen yksinkertaistamista niin, että niitä on helpompi käytännössä noudattaa. Sitten komissiolta ja tietysti haluaisimme varmastikin kuulla jäsenvaltioiden omat suoritukset, mitä tulee julkisiin hankintoihin, miten ne ovat kehittyneet. Tärkeä elementti kohesiopolitiikan puitteissa tulisi olla rahoitusvälineiden myös aluepolitiikassa. Ja tässä olisi tärkeää saada arvio siitä, ovatko nämä rahoitusvälineet houkuttelevia ja ovatko ne toimiva väline. Herra Lemaitre hän jo puhui siitä, että jäsenvaltiot silloin, kun komissio tekee ratkaisuja siitä, mitkä viranomaiset vastaavat rakennerahastosta, niin miten tässä on päästy eteenpäin jäsenvaltioiden osalta. Tätä olisi ehkä hyvä saada kvantifioitua ja myöskin laadullisesti tarkasteltua hiukan paremmin tätä koskevaa lausumaa. Sitten tämä käytä tai menetä periaate on asia, joka näyttää edelleen sellainen periaate, joka on edelleenkin vallalla. Monissa jäsenvaltioissa meillä on nyt tämä suoritusvaraus, ja onko se nyt riittävä lähtökohta jäsenvaltioille niin, että pyritään keskittymään tulossuuntautuneisuuteen. Tällainen tulossuuntautuneisuus, siihen ei liity tällä hetkellä mitään rahoituksellisia houkuttimia tai seuraamuksia, sellaista, että tapahtuu esimerkiksi maksujen keskeyttämistä, niitä niiden tapauksessa meidän voidaan tukeutua minkälaiseen äh, indikaattoreihin, jotka liittyvät äh, suorituskykyyn, vaikka olemmekin nyt jo lähes kolmannen vuoden lopulla tällä ohjelmakaudella. Äh, olisi tärkeää saada tietoa myöskin hankkeiden keskeytymistä, koska usein EU-rahastoja käytetään edelleenkin kansallisen rahoituksen korvikkaana, jolloin ei ole havaittavissa selvästi lisäarvoa, joka syntyy Euroopan unionin rahoituksesta joissakin jäsenvaltioissa on investointiheikkoutta, mutta siitä huolimatta EUn käyttöön asettamat varat ja rahastot, niitä tulisi käyttää eurooppalaisten tavoitteiden eh, toteuttamisen edistämiseen. Yksi virhelähde, joka nousee esille, ovat rikkomukset, jotka koskevat tukisääntöjä ja ne ajatellen eri rahastoja on myöskin määritelty eri tavoin – jos esimerkiksi yliopisto saa rahaa tutkimuksen puitohjelmasta, vaikka tuo yliopisto on äh, valtion tukema ja rahoittama instituutio, sitä eivät silloin koske tukisäännöt. Olen nähnyt tämän äh, äh, erinäisillä alueilla, jossa yritykset voivat vain toimia, jos ne toimivat taloudellisella valtiollisella tuella, niin silloin projektirahoitus esisin kautta olisi ristiriidassa eh, näiden tukisääntöjen kanssa. Ja minusta tämä on sellainen asia, jota meidän pitäisi vielä tarkastella ja tehdä tämä asia voimakkaammin sellaiseksi, että sitä voidaan pitää avoimempana ja toteuttaa paremmin. Tässä nämä kommenttini tämän käytössä olevan ajan puitteissa, mutta voimme kirjallisesti esittää sitten lisäkommentteja. Kiitos. Tämä oli mielenkiintoista. Pääjohtaja, olkaa hyvä. Ähm, äh, Kiitokset esittelijälle. Kiitoksia näistä lukuisista kysymyksistä. Yritän käydä ne läpi siinä järjestyksessä, kun ne minulle esitettiin. Et työpaikkojen luomisindikaattori. Ymmärsin, että te puhutte sen legitimiteetistä. Me varmasti olemme kaikki samaa mieltä, että oli oikein kohesiopolitiikka kasvatettiin huomioon Eurooppa 22 tavoitteet, eli tässä pyritään suurempiin työllisyyslukuihin ja siinähän on tietysti sitten myös myönteisiä sivuvaikutuksia myöhäisemmässä vaiheessa. Eli työpaikkojen luomisindikaattori mielestäni on erittäin keskeinen, kun puhutaan kohoisiopolitiikasta kaiken kaikkiaan. Kiinnittäisin huomionne 2007 2013 arviointiin. Se julkaistiin kaksi viikkoa sitten 21. päivä syyskuuta. Tämä ex post-arvio viitte konkreettisiin tuloksiin vuoteen 2014 asti, koska arviointi on tehty viimeisen puolentoista vuoden aikana. Se on ollut erittäin syvällistä työtä ja ulkoiset arvioijat ovat sen tehneet. Ja tulos on aika silmiin pistävä. Tämän ajanjakson aikana on luonut ainoastaan kolme miljoonaa työpaikkaa. Ja kohesiopolitiikan suora mitattavissa oleva tulos, no palaan työpaikkojen laatuun myöhemmin, on yksi miljoona. Yksi kolmasosa kaikista työpaikoista, joita on luoto Euroopassa vuosina 2007-2014. Olemme kiinnittäneet ex arvioinnissa huomiota siihen, että me olemme laskeneet kaksi kertaa työpaikkoja, jotka ovat siis ole pysyviä. Eli tätä on tarkastettu kahteen kertaan, jotta me olemme päässeet tähän. Ja meidän vaikutuksemme on, on meillä on erittäin konservatiivinen tulos yleisesti sanottuna – niin vuonna 2007 ja 2013 meillä ei ollut samaa, samoja välineitä kuin meillä on seuraavalla kaudella, kun saamme näitä lukuja jäsenvaltioilta. Jäsenvaltiolla ei ollut velvoitteita toimittaa meille tällaisia yksityiskohtaisia tietoja. Ja siksi me emme voineet olla niin tarkkoja mitä näihin lukujen laatuun tulee tulevaisuudessa vuosille 14-20, niin me uskomme, että me olemme ottaneet valtavan harppauksen eteenpäin, mitä laatuun tulee. Jäsenvaltioiden täytyy raportoida standardoidusta indikaattoreista, saavutuksista yksittäisten hankkeiden kohdalla. Ja osa meidän tarkastustyötämme tulee sinä ajanjaksona olemaan, että nämä tiedot ovat luotettavia ja että ne ovat koottu oikealla tavalla. Joten me olemme aika luottavaisia tulevaisuuden suhteen, luottavaisia sen suhteen, että me saamme ähm, tarvittavia tietoja sen suhteen, että me voimme mitata sitten edistyä kehitystä eri alueilla ja jäsenvaltioissa. Kun puhutaan Euroopan talouden ohjausjaksosta ja sitten myös maakohtaisista suosituksista, ja sitten tämän liiallisen alijäämän menettelystä, niin kun me tässä neuvottelemme jäsenvaltioiden kanssa kumppanuussopimuksista ja, ja yksittäisistä hankkeista, niin me olemme tarkastelleet näitä maakohtaisia suosituksia. Ja me olemme tulleet siihen lopputulokseen, että kohesiopolitiikka on johdonmukainen maakohtaisten suositusten kanssa tällä, tässä vaiheessa. Mitä sitten tähän äh, ulottuvuuteen tulee, niin meillä on hyvin monia elementtejä, joiden avulla me voimme taata sen, että jäsenvaltiot ja alueet keskittyvät siihen, että he saavuttavat asetetut tavoitteet eri hankkeissa siis paljon valmistelutyötä on tehnyt liittyen näihin ex ante ehtoihin, jotka mainitsin aikaisemmin. Ja tätä kautta me saamme paljon paremmat takeet siitä, paljon takeet ähm, menojen laatuun liittyen. Esimerkiksi on hyvin monia alueellisia sektoraalisia strategioita, joita on pitänyt kehittää liikennealalla, terveysalalla tai lempiesimerkkini ähm, tutkimus- ja innovaatiosektorilla. Te olette kuulleet tästä älykkäästä erikoistumisstrategiasta. Sitä ei vielä ollut vuosi sitten sitten. Nyt kaikki alueet, jotka haluavat eh, rahoittaa tutkimusta ja innovaatio tällä aikakaudella, niin heillä on tällainen strategia. Ja se ei nyt ole ainoastaan pala paperia, vaan se syntyi eh, toimijoiden keskuudessa ja tämä oli ikään kun tällainen yrittäjyysprosessi, katsottiin mitkä vahvuudet alueella oli ja katsottiin mihin suuntaan tulisi, kun puhutaan tutkimuskapasiteetista ja myös konkreettisista tutkimus- ja innovaatiotoimista. Ja sitten pöydän ympärillä olisi yksityinen sektori tältä alueelta, sitten olisi akateemikkoja, tutkimuskeskuksia ja myös julkisia viranomaisia. Ja tämä on yksi ex ante ehdoista. Meillä on hyvin tarkkaan pohdittuja strategioita, mitä sektoraalisiin tai horisontaalisiin kysymyksiin tulee. Ja kuten mainitsin, meillä on myös konkreettisia indikaattoreita. Olen kanssanne samaa mieltä se tosiasia, että jakso alkoi aika hitaasti, niin se johtaa siihen, että on aika vaikea seurata edistystä ensimmäisellä puoliskolla. Ja vasta vuoden 2017 jälkeen me pystymme sitten seuraamaan kysymyksiä konkreettisemmin. Tämä on toki valitettavaa, mutta Tämä johtuu tästä valtavasta työmäärästä, jota on tehty, jotta voidaan taata se, että lopputulos on laadukas. Te mainitsitte myös tämän tuloksiin perustuva varaukset. Nämä, kun otetaan huomioon nyt tämä hidas alku, niin tämä ei nyt ehkä ole paras mahdollinen ajankohta toimia, mutta lainsäädäntöpuitteet kuitenkin vaativat näin. Mitä kannustimiin tulee, niin me olemme kuitenkin erittäin vakuuttuneita siitä, että tämän avulla saadaan lisäarvoa ja pystytään keskittymään tavoitteisiin, joita on asetettu. No sitten mitä näiden hankkeiden valitsemisen tulee, tässä pitäisi olla tiukempi kuin aikaisemmin sanoitte. Tässä on ehkä yksi elementti, kun puhumme koheesiopolitiikasta. Jos katsomme julkisia menoja kriisin jälkeen, eli vuoden 2009 jälkeen, mm, mikä on, on ollut tämä sopeutumisvariantti. No, tässä on in, julkisia investointeja, mutta te näette raportin, Maailmanpankilta liittyen Euroopan unioniin. Ja siinä on tällainen kuvio, joka koskee julkisia menoja, ja siis sosiaaliset siirrot, ja ne on vuonna nyt 125. No sitten on muita menoja, 115-120 on luku siinä. Sitten on nämä julkiset investoinnit, jotka laskevat. Puhutaan 90 verrattuna vuoteen 2007. Ja me olemme tässä sitä syystä, että meillä oli kohesiopolitiikko, muuten tämä luku olisi vielä pienempi. Ja koska nyt näin vähän julkista investointia on ja kuten sanoin, on monia uusia strategioita, miten voidaan investoida julkisia varoja, niin me olemme erittäin luottavaisia sen suhteen, että hankkeiden valintakriteerit paranevat seuraavalla aika, ajanjaksolla verrattuna edelliseen. Sitten kommentoisin vielä lyhyesti sitä. Te, puhuit, te puhuitte siis elementeistä tai vaikeista kysymyksistä, vaikeita siksi, että koska ne ovat hieman sekavia, koska säännöt eivät ole olleet tarpeeksi selkeitä tai että olemassa olevat säännöt ovat ehkä ongelmallisia. Te muina mainitsitte täällä muun muassa arvonlisävero, mitä kustannuksiin tulee, ja sitten te olette maininneet täällä valtion tukisäännöt, joita on sovellettu tai ei ole sovellettu tutkimukseen. Nämä kustannukset, jotka nostitte esille, ne ovat tärkeä osa Eli nämä ei-tukikelpoiset mutta kun puhumme julkisista hankinnoista tai valtion tuista, niin meillä ei ole mitään selkeää toimintasuunnitelmaa, mutta meillä on erinäisiä toimia, joiden avulla pyritään parantamaan hallintoviranomaisten kapasiteettia jäsenvaltioissa. Me keskitymme tähän ja me yritämme antaa näille hallintoviranomaisille erilaisia listoja, luetteloita ja myös keinoja itse kouluttautua tässä yhteydessä niin, että viranomaisilla olisi välineet ja asiantuntijuus, jota tarvitaan kysymyksissä, kuten tukikelpoiset kustannukset. No, arvonlisävero. Tämä on kysymys, johon meidän tulisi palata, kun me ajattelemme tulevaisuutta. Se on erittäin monimuotoinen kysymys. Siinä tapahtuu myös paljon virheitä ja voi kyseenalaistaa, on, kannattaako se ylipäätänsä, mutta meidän pitäisi taata se, että me emme de facto rahoita hankkeita, jos ne menevät sen yli, mitä se maksaa julkisviranomaisille. Me voisimme varmasti löytää paljon yksinkertaisemman tavan taataksemme, että tämä ei tapahdu. Esimerkiksi moduloisimme yhteisrahoitusta mutta silloin yhteisrahoitusosuus pienenisi tietyn prosenttiosuuden verran ja tämä takaisi siitä, että nettotuki, mitä EU-määrärahoihin tuli, ei tässä ylittyisi. Mutta tämä on alue, jota täytyisi varmasti tarkastella vielä mm, yksinkertaistamisen näkökulmasta. Mitä valtion tukiin tulee, tässä on yksi asia, joka on ongelmallinen. Sitä on vähän vaikea selittää ja varsinkin vaikea selittää edun saajille. Tämä tilanne, johon viittasitte, että jos tutkimuskeskus tai yritys onnistuu nyt tässä tarjouskilpailussa Horisontti 2020 yhteydessä, sitten ei tarvita ei tarvitse tarkastella valtion tukea, mutta jos tämä sama projekti valittaisiin, koska se ei ollut tarpeeksi hyvä, että Horisontti 2020 ei voinut sitä rahoittaa, sillä hän on rajoituksensa, mutta sitä kuitenkin ehdotettaisiin jonkun alueellisen hankkeen niin sitten valtiontukisäännöt astuvat voimaan ja tuen taso sitten ei olisikaan sama kuin horisontti 2020 yhteydessä. Tähän ei ole mitään järkevää selitystä, mutta kuten te tiedätte, me olemme yrittäneet liikkua siihen suuntaan, että meillä olisi enemmän eh, yhtä kuin tutkimushankkeiden eh, kohdalla ja horisontti 22 välillä eli tällainen eh, erinomaisuuden leima ikään kuin. Eli siis kun puhutaan horisontti 20-20 ja tehtäisiin arvio ja sitten jos sillä sanotaan, että tämä on hyvä hanke, mutta ei ole riittävästi määrärahoja, niin sitten voitaisiin sanoa, että sitä rahoitettaisiin sitten kohdallisen politiikan alla. Sehän on käynyt tällaisen valintaprosessin läpi, niin en tiedä miksi valtion tuki astuisi tässä voimaan, mutta tämä sääntö pitäisi mielestäni poistaa. Me käymme sisäisesti komissiossa keskustelua tästä asiasta tällä hetkellä äh, kilpailupääosaston kanssa ja me kerromme teille sitten tämän asiakirjan etenemisestä. No sitten nämä rahoitusvälineet, jotka mainitsitte. Tämä on liikkunut aika hitaasti vuosina 2007-2013, mutta me olemme kiihdyttäneet tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Olemme antaneet teille nyt viimeisimmän vuosikertomuksen, mitä näihin rahoitusvälineisiin tulee vuosina 2007 ja 2013. Ja tässä on kaksi tärkeää tietoa, mitä tähän kiihdyttämiseen tulee. Niin määrärahoja on jaettu nyt 75 prosentin verran vuoteen 2015 mennessä ja olimme 60 prosentissa vuonna 2014. Luku oli vähemmän kuin 50 prosenttia vuonna 2013. Eli tässä nyt liikutaan eteenpäin ja me olemme aika luottavaisia sen suhteen, että lopputulos tulee olemaan myönteinen. Meillä on tässä eriävät näkökannat, mitä tilintarkastustuomioistuimen tulee. Meidän laillinen arviomme on, että kaikki nämä välineiden kautta annetut määrärahat edunsaajille ennen hankekauden päättymistä ovat hyväksyttäviä menoja. Ja tämä on tulkinta, jonka olemme tehneet julkiseksi. Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan ole samaa mieltä tällä hetkellä. Toivon, että tämän hetken tilanne muuttuu, koska muuten meillä on aika eriävät näkökannat, mitä virhe lukuihin tulee. No sitten tämä Toinen kohta, johon pitäisi kiinnittää huomiota, on rahoitusvälineiden lukumäärä. Viimeisellä kaudella puhumme yli tuhannesta rahoitusvälineestä. Ja tulevaisuutta varten pitäisi kysyä, onko meillä kriittinen massa, mitä tehokkuuteen tulee – niin, että meillä on hyvä vipuvaikutus ja onko tässä otettu myös mm, riskit huomioon. Ja varmasti voimme pohtia sitä, miten me saavutamme tällaisen ammattimaisen tason, kun puhumme rahoitusvälineistä, jota me voisimme vaatia. Kiitos. Niin, rahoitusvälineistä komission tulisi pohtia näiden välineiden vähentämistä, eikä sunkaan niiden lisäämistä. Lukumäärän vähentämistä. Kyllä, näin on. Silloin me tuemme teitä, jos tämä onnistuu. Olen valmis tukemaan sitä, niin kuin sanoin, tämä asia, jos tarvitsemme tällaista sitten, että mahdollista saada tällainen yleisnäkemysasia, että se on hallittavissa. Nyt jos ajatellaan näitä virhetasoja näissä operatiivisissa ohjelmissa, niin totta kai jäsenvaltioiden järjestelmät ovat parantuneet, mutta on komissiossa vähemmän tällaista korjauskapasiteettia. Olisiko tästä yhtä mieltä, tästä näkemyksestä? Mikä maa teille aiheuttaa näitä huolenaiheita, siis, että siellä ei edetä? Kiitän jo nyt vastauksesta. Ja, ich würde diese Ansicht... Äh, niin minä olisin yhtä mieltä teidän kanssanne uskon, että me olemme etenemässä erinomaisesti. Olemme aika luottavaisia senkin suhteen, että asiat paranevat edelleen vuonna jaksolla 2014-2020 siksi, että meillä on paljon jatkuvuutta, mitä tulee hallinnoiviin viranomaisiin, mitä tulee tilintarkastusta harjoittaviin viranomaisiin. Ja ajatellen sitä, missä määrin me voimme luottaa tarkastusviranomaisiin kansallisella ja alueellisella tasolla jäsenvaltioissa, siitä olisi luku, joka hyvin kokoaa yhteen tämän asian. Eli me olemme luottamuksen osalta, miten me sotamme heidän työhönsä on siis 51 tällaista tarkastuselintä, jotka kattavat yli 98 prosenttia meidän menoistamme kokonaisuudessaan. 51 tarkastuselintä jäsenvaltioissa kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja me luotamme näihin 51 elimeen niiden tekemään työhön, koska me todella luotamme siihen, että heidän tekemänsä tarkastukset ovat asianmukaisia niin, että voimme täysin luottaa tuloksiin. Mitä tulee sitten tällaiseen äh, surunlapseen, ymmärsin, että kysymyksenne liittyi kykyyn panna toimeen ohjelmia. Niin, niin. Ja hallita niitä yleisesti ja panna niitä toimeen. Meillä on yksi jäsenvaltio, joka tänään on muista jäljessä sekä jaksolla 2007-2013 että nyt tällä jaksolla 2014-2020 ja tuo jäsenvaltio on Romania. Romania todellakin on vaarassa jossa 2007-2013 tapahtui huomattavia rahoitusten peruntumisia, mutta nykyinen tilanne todellakaan ei ole kovin vakuuttava. Ja jaksolle 2014-2020 me näemme myös, että on, mitä tulee valmistautumiseen, me tiedämme, ei ole ollut kovinkaan paljon varojen käyttöä eikä kovinkaan paljon korvauksia meidän taholtamme jaksolla 2014-2020, mutta monissa jäsenvaltioissa näemme, että tapahtuu tällaista sitou, sopimusten, siitä mistä me olemme toni että se oli 20 prosenttia koko eh, jaksolle on jo sopimuksella sidottu, joten tiedämme, että maksatukset tulee tapahtumaan aika pian. Ja tiedän, että tässä on vain se vaihe, jossa nyt lopullisesti määritellään asioita ennen kuin voidaan lähettää maksupyynnöt Brysseliin. Ja tätä indikaattoria ajatellen Romania on se jäsenvaltio, jo, jossa on tapahtunut kaikkein vähiten jaksolle 2014-2020. Ja, Kiitos. Haluaako esittelijä vielä käyttää puheenvuoron? Nein, ei. Minä haluaisin kiittää herra Lemaitre käytöstä puheenvuorosta. Huomaan, että pääosasto Regiossa pääjohtajalla on hyvin suuri tietoisuus ongelmista. Hän on havainnut ongelmat ja pyrkii ratkaisemaan niitä. Haluaisitko käyttää vielä puheenvuoron? Niin, huomasin juuri, että unohdin yhden kysymyksen. Nämä neljä ohjelmaa jaksolta 2000, 2006, siellä olemme Yhden niistä ratkaisee, se on Sisilia, ja toisen, joka on hyvin lähellä loppuun saattamista. Kysymys on enintään viikoista, ja se on kampanjan alueen ohjelma. Joten nämä kaksi alueellista ohjelmaa Italiassa, jotka, joihin kohdistui meidän varauksiamme, ne tullaan ratkaisemaan huomattavilla rahoituksellisilla korjauksilla itse asiassa – Kävimme tutustumassa kumpaakin aikoinaan. No niin, haluaisin kiittää tästä ajatusten vaihdosta. Tämä on nyt tällaista yhteistyötä, josta olemme iloisia. Toivotamme kaikkea hyvää. Emme välttämättä voi olla jättämättä teille tätä niin Inessä. Ähm, está Herra Liberatski on meidän varjoesittelijä, eikä hän voisi, eivätkä ole varjoesittelijät saavat tällä kertaa puheenvuoroa. Okay. ohi mikrofoni. Minulla on lista, jos ei ole ainoakaan puheenvuoropyyntöä. Olen pahoillani. Herra Liberacki, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, Się zgłaszałem, próbowałem zgłosić kilka razy, tylko zawsze pani uwaga była skąd... Kiitos puheenjohtaja. Yritin tässä vilkutella, mutta ette huomaneet minua. Kiitos Joachim tästä tarkasta analyysistä. Haluamme viitata tähän yksinkertaistamiseen. Jos meillä on hyviä kokemuksia kumppaneiden kanssa, niin ehkä me voisimme yksinkertaistaa jotakin tiettyjä menettelyjä pohjautuen luottamukseen. Ja sitten kun puhutaan määrärahoista, joita ei ole käytetty, tiedotusvälineet ovat puhuneet siitä, että tietyt määrärahat on käytetty huonosti. Me tarvitsemme selkeän kuvan, eli se mitä käytetään, sillä täytyy olla myös tiettyjä tuloksia ja sen täytyy tyydyttää meitä tietyn asteisesti. se, että me luomme pysyviä työpaikkoja. Usein rakennetaan jotain, luodaan työpaikkoja. Sitten kun rakennustyöt ovat valmiita, niin työpaikat katoavat, mutta ne ovat kuitenkin tilastoissa vielä olemassa. Voisitteko ottaa tähän kantaa? sitten tutkimus ja niin edelleen. Omasta maastani tiedän, että kun kuulemme sanan tutkimus, niin sitten rakennetaan taloja, mutta sitten niitä ei enää sisusteta. Eli tätä ei enää voida käyttää. Eli tämä tulisi kyllä nyt lopettaa. Tämä tulee eurooppalaisista määrärahoista, mutta sanotaan, että niitä ei enää voida käyttää. Eli tässä täytyisi varmaan löytää joku ratkaisu. No sitten on vielä suuri ö, kysymys, mitä määrärahan käyttöön vuosina 2014-2020 tulee. No mitä me teemme vuosina 2014-2015. Onko, tapahtuuko tässä kumulaatiota? Me tarvitsemme DG Regiolta tähän vastauksen, jos tätä tarkastellaan, eli rahoitusnäkymiä vuosille 2014-2015, niin mitä vaikutuksia sillä sitten on? Entäs sitten 2016? Tässä ei ole mitään menestystarinaa. Vuodet 17, 18, 19, 20, voidaanko niitä käyttää jotenkin tehokkaalla tavalla? No, mitä me sitten vielä haluamme tietää? Toimielinten imago ja myös komission imago. Me elämme vaikeita aikoja. Tämä koskee kaikkia toimielimiä. Ja meidän täytyy näyttää, että käytetyillä määrärahoilla on vaikutus. Eli siis meidän pitäisi puhua investoinnista eikä menoista, koska usein eri sanomalehdistä luomme, että määrärahoja on käytetty väärin, koska on toimittu väärin. Siksi varjoesittelijänä haluaisin sanoa, että meidän täytyisi olla tämä tuloksellisuus. Kiitos. I'm sorry, but uh, the interpretations... Olen pahoillani, että tulkkien osalta voimme saada tulkita niin päätynyt lounaalle. Kiitän yliajasta. Me jatkamme englanniksi, mutta kun puhutte näin hyvin englantia, niin varsinkin jatkaa pääjohtaja, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, um, ähm, Mr. Liberetsky, thank you very much. Um,